Persi, bonjour. Buongiorno. Hyvää huomenta. Ensinnäkin, kuten yleensä tehdään, muistuttaisin teille, että tämä kokouksemme lähetetään internetin kautta. Ensimmäinen kohta esityslistalla koskee koordinaattoreiden kokousta, joka pidettiin eilen. Joten nämä ilmoitukset hyväksytään, jos kukaan ei niitä vastuta, vastusta. Ja sitten esittelijöiden nimittämisestä päästiin sopuun. On päästy myös periaatteelliseen sopuun siitä, että ECRlle ja vihreille annetaan mietintö laadittavaksi. Fox ja Hefner vastaavat näistä, mutta tarvitaan vielä puheenjohtajakokouksen hyväksyntä tähän. Olkaa hyvä. Yes, I do have a point of order, Chairman. You mentioned Minulla olisi työjärjestyspuheenvuoro. Te ilmoititte, että kokous äh, lähetetään internetistä suorana lähetyksenä. Näin tapahtuu ainoastaan siinä tapauksessa, että vain yksi mikrofoni salissa on kerrallaan päällä. Minä olen valittanut tästä aiemminkin. Eli nyt kun minä puhun ja teidän mikrofoninen puheenjohtaja on päällä ja siinä valo palaa, tapahtuu niin, että kamera ei tiedä mitä tehdä ja kun minä puhun, kamera katsookin teitä. Ja minun viestini tuleekin teidän suustanne, siitä te ehkä ette tykkää. Kiitos. La ringrazio, la ringrazio. Beh, questo è discutibile. Kiitos tästä. No, tästäkin pitää tietysti keskustella. Onko parempi, että joku näkee sinut hyvin pitkään tai ei koskaan? No, kiitos kuitenkin tästä kommentista. Sitten ilmoitusten toinen kohta. Berliini. Lupa muuttaa päivämääriä, jotka alun perin oli 19. puheenjohtaja Korea helmikuuta, mutta koska tuolloin Berliinissä ei ole parlamentin kokoontumisia, olemme pyytäneet, että tapaaminen järjestettäisiinkin 19.20. maaliskuuta. Puheenjohtajakokouksen pitää tarkastella vielä tätä muutospyyntöä, koska aikaisemmat päivämäärät oli jo hyväksytty, mutta uskon, että tämä kuitenkin onnistuu. Puheenjohtajan lisäksi matkalle lähtee kaksi EPPn, kaksi sosialistien jäsentä ja sitten muista ryhmistä kolme ihmistä. Mitä sitten tulee omaan mietintööni koskien väestöön liittyviä tilastoja, koska emme päässeet vielä sopuun liittyen äänestyksistä, kompromissitarkistuksista. Uskon, että tänään emme voi äänestää tästä. Voimme vielä keskustella näistä ongelmista kertaalleen, jos näin toivotte. Ja sitten päätettiin antaa lupa mietinnön laatimiselle, joka liittyy mahdollisen uuden jäsenvaltion tai valtion liittymisen EU-hun, joka tällaisen irrottautumisen jälkeen liittyisi EU-hun. Jos muuta ei ole, niin voimme siirtyä käsittelemään poliittisia puolueita ja Euroopan poliittisia säätiöitä. Tähän liittyy nämä kaksi mietintöä. Ensimmäistä vastaan Janaku ja sitten toinen on asetus, joka koskee poliittisten puolueiden rahoitusta. Ja tästä esittelijänä on Guerrero. Eli tänään voimme keskustella syvällisemmin Jana, kun jo 26. marraskuuta esittelemästä mietinnöstä. Nyt se on saatu kaikille virallisille kielille käännettyä. Ja mitä tulee tähän rahoitusasetukseen, tästä vastaava valiokunta on talousarviovaliokunta, mutta me jätämme tähän lausunnon. Ja nyt pyytäisin Jannakua käyttämään puheenvuoron. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Puheenjohtaja. Totesitte aivan oikein, että valiokuntamme keskusteli tästä jo ensimmäisen kerran jo ennen kuin budjettivaliokunnalle nämä mietinnöt toimitettiin. Tällä välin on sitten ollut yhteyksiä komission jäsenen suuntaan ja myös neuvoston suuntaan. On myös järjestetty kokous, jossa me keskustelimme aiheesta budjettivaliokunnan esittelijän kanssa. Paikalla olivat myös komission ja neuvoston edustajat. Kaikki nämä kokoukset osoittivat, että olemme löytämässä konsensuksen tässä aiheessa kaikkien tahojen välillä. Olemme keskustelleet tästä aiheesta myös tulevan puheenjohtajan Irlannin kanssa. Ei tarvinne sanoa, että poliittisten puolueiden kehitys Euroopassa liittyy demokraattiseen kehitykseen Euroopan unionissa. Näitä on olemassa jo tällä hetkellä kuitenkin sellaisen säännön pohjalta, jota ei juurikaan kunnioiteta EU:ssa. Puolueilla, jos niillä on ainakin yksi edustaja, niin nämä puolueet sitten saavat rahoitusta. Meillä on Sefcovicin ehdotus, joka liittyy myös omaan mietintööni, aiempaan mietintööni ja puolueiden rahoittamiseen. Täytyy huomata, että se asetus, jota komissio ehdottaa, toimisi Euroopan alaisuudessa. Eli kyseessä olisi juridinen, oikeudellinen status Euroopan tasolla. Taas muut kysymykset, jotka tähän eivät liity, niin määriteltäisiin sitten kansallisessa lainsäädännössä kansallisten sääntöjen mukaisesti. Haluaisin vielä selkeyttää sen, että tässä mietinnössä ei vaadita lisärahoitusta puolueille, ei pyydetä lisävaroja. Tämä täytyy tehdä aivan selväksi ja kaikkien puolueiden on ymmärrettävää, että todella näin on, jotta ei synny minkäänlaisia väärinkäsityksiä tiedotusvälineissä, jotka seuraavat tätä aihetta äärimmäisen tarkasti. Ne seuraavat myös Euroopan unionin toimielinten menoja hyvin valppaina. Eurooppalaisen poliittisen puolueen täytyy olla edustettuna ainakin neljäs osassa jäsenvaltioista sellaisten puolueiden kautta, jotka ovat jo olemassa olevia puolueita, jotka täyttävät tietyt kriteerit, esimerkiksi niin, että ne ovat edustettuna kansallisessa parlamentissa tai Euroopan parlamentissa. Komissio on todennut, että Kyseessä ei tarvitse olla puolueen, joka on olemassa Euro- äh, kansallisella tasolla, vaan voi olla myös riippumaton jäsen. Ja näin sitten kirjo laajensi. Minä en tällaista ehdotusta vastuta, vastusta. Joka tapauksessa Euroopan tason puolueiden täytyy kuulua demokraattiseen rakenteeseen ja täytyy myös noudattaa eurooppalaisia arvoja ja periaatteita. No sitten poliittiset säätiöt, ne saisivat myös näiden sääntöjen pohjalta oman erityisen asemansa. Tässä toimitaan kansallisen lainsäädännön pohjalta sellaisena kuin kansallinen lainsäädäntö tunnustaa nämä säätiöt. Niillä pitäisi kuitenkin olla vähintään yksi edustaja. Eli Euroopan tason poliittiset puolueet tunnustetaan eurooppalaisina puolueina ja toisaalta taas on rahoitus, joka vaatii ainakin yhtä valittua jäsentä Euroopan parlamenttiin. No sitten sisäisen organisaation kannalta täytyy pohtia myös korvausjärjestelmiä. Ei ole mitään sitovaa prosenttiosuutta, vaan perusperiaatteita, joiden pohjalta toimitaan. Parlamentti, Euroopan parlamentti vuosittain aina toteaa, minkälaisia poliittisia puolueita on, minkälaiset säätiöt ovat toiminnassa ja kunnioitetaanko kriteereitä ja onko kirjauduttu parlamentin rekisterin. Kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt voivat sitten kiistää poliittisen puolueen demokraattisen oikeutuksen tai esittää tästä äh, eriävän kannanoton. Meillä on myös mahdollisuus turvautua viisaitten komitean näkemykseen. Tällaisella nimityksellä sitä elintä kutsuttaisiin. Minä olen tehnyt ehdotuksen siitä, että AFKO-valiokunta olisi se taho, joka voisi antaa sitten lausunnon aiheesta. Meillä on myös kompromissiehdotus, eli olisi tämä viisaiden komitea ja sitten ahko valiokunta voisi järjestää kuulemisia ja antaa lausuntoja kysymyksistä, Ja joka tapauksessa Euroopan unionin tuomioistuin voisi sitten antaa lopullisen kannan puolueet voivat saada 90 prosenttia rahoituksestaan kokonsa perusteella ja riippuen eh, edustajien määrästä. Kymmenen jäljellä olevaa prosenttia sitten tulisi muualta. Tähän mennessä prosenttiosuudet ovat olleet 85 ja 5. Toki tässä kyse on nimenomaan aiheista, jotka liittyvät Euroopan tason politiikkaan ja Euroopan tason puolueisiin. Myös säätiöt voivat saada osuuden rahoituksestaan tätä kautta, esimerkiksi silloin kun kampanjoidaan kansanäänestyskysymyksissä. Mutta tässäkin tapauksessa aiheet olisivat Euroopan tason aiheita. Puheenjohtaja, Komission ehdottamat säännöt, joita me nyt täydennämme omilla ehdotuksillamme, ovat sellaisia, että meillä on myös juuri valiokunnan ehdotukset. Ne eivät juurikaan eroa omistamme. Eli tämän me saatoimme todeta tyytyväisinä, kun saimme juuri valiokunnan kannan tietääksemme. Heidän ehdotuksensa eivät ole juurikaan erilaisia kuin meidän. neuvoston suostumuksella alun perinkään siellä ei juuri ollut vastalauseita, mutta toki tiettyjä huolia neuvostosta alun perin nousi esille. Näistä huolista on sitten keskusteltu ja huolet on saatu karkotetuksi ja uskon, että voimme nyt päästä eteenpäin sen aikataulun mukaisesti, jonka olemme määritelleet. Ja loppujen lopuksi saamme sellaisen ehdotuksen, joka voi yhdistää kaikki toimijat ja saamme aikaiseksi Euroopan tason poliittisille puolueille perussäännön ottaen huomioon sen, että Euroopan unionilla on nyt oikeushenkilöys. Ei ole normaalia, että Euroopan tason poliittisilla puolueilla on epäselvä asema – sen suhteen, miten ne ovat järjestäytyneet. Uskon, että tämä viesti on merkittävä viesti, vakavasti otettava viesti, ja viesti suuntautuu myös kansallisille toimijoille ja kansallisille piireille. Euroopan tason puolueet ja kansalliset puolueet joutuvat jatkuvasti uudestautumaan. Niiden täytyy tulla yhä demokraattisemmaksi ja vastata kansalaisten haasteisiin. Kiitos. Kiitoksia Janaku. Nyt ennen kuin siirrymme keskusteluun, haluaisin kuulla vielä toista esittelijää tai lausunnon valmistelijaa rahoituselementeistä, eli Guerrero. No, volevo dire, ah sì, ah perché c'era una... Allora mi correggo. Puheenjohtaja korjaa itseään. Varapuheenjohtaja Gurmai pitää pian poistua, joten hän on pyytänyt saada käyttää puheenvuoron tässä välittömästi. Puheenjohtaja pyytää anteeksi ja Gurmai seuraavaksi. Uh, Kiitos. Mielestäni me olemme hyvin onnekkaita, kun Maria on vastuuhenkilö tästä hyvin tärkeästä asiasta. Itse kuitenkin olen esittelijänä toisessa valiokunnassa ihan muutaman minuutin kuluttua ja siksi halusin tässä vaiheessa ne esittää omat huomioni. Pyydän anteeksi Enrique Guerrerolta, joka sitten puhuu minun jälkeeni. Toki ymmärrän, että kyseessä on paketti. Nämä molemmat tekstit ovat hyvin lähellä toisiaan. No aivan ensin haluan kiittää Rouva Janakuta hänen erinomaisesta mietinnöstään ja se on aivan keskeinen Euroopan poliittisten puolueiden ja ylipäätään Euroopan demokratian tulevaisuudelle. Me tarvitsemme Euroopan poliittisia puolueita ja säätiöitä, jotka kykenevät äh, pitämään yllä todellista eurooppalaista keskustelua meidän yhteisistä perusarvoistamme. Eikä varmaan ketään tarvitse muistuttaa siitä, että Euroopassa on tällä hetkellä syvä kriisi. Haluamme myös hyvin toimivat puolueet, jotta kansalaiset voivat luottaa niihin ja luonnollisesti haluamme täydellistä läpinäkyvyyttä. Siksipä tämä poliittisten puolueiden perussääntö on aivan keskeisen tärkeä asia. Haluamme demokratiaa, EU-arvojen kunnioittamista ja läpinäkyvyyttä ja samalla täytyy muistaa, että eurooppalaiset poliittiset puolueet tulee saattaa tilanteeseen, jossa ne voivat toimia dynaamisesti, sopeutuen kuitenkin kulloisenkin poliittiseen tilanteeseen. Emme siis saa ylisäännellä niitä. Tämän todettua niin ehkä voisin nostaa esiin joitain seikkoja, jotka voisivat tätä vahvistaa. Mitä tulee rahoitukseen? Tarvitaan kunnollista rahoitusta poliittisille puolueille ja säätiöille, jotta ne voivat kunnolla toimia. Tämän rahoituksen tulisi myös heijastella äänestäjien kansalaisten tukea. Ja ehkäpä tulisi sellaisille tai tulisi puolueille antaa erillistä kampanjarahaa ennen vaaleja. Mitä tulee aikatauluihin, puolueiden ja säätiöiden tulee saada aikaa sopeuttaa omat sisäiset sääntönsä sitten tähän komission ehdotukseen, Eli meillä tulisi tällainen siirtymäkausi olla mukana. Ja katson, että asiat pitäisi saada käyntiin aiemmin kuin komission ehdotuksessa kuitenkin. Mitä tulee Euroopan parlamentin rooliin, olen hiukan huolissani tästä asetuksen EPlle antamasta roolista rekisteröinnin, arvioiden ja rangaistusten suhteen. Euroopan parlamentti Tin ei minun mielestäni tule paeta omaa vastuutaan. Kuitenkin haluaisin varmistaa sen, että tätä prosessia ei voi kukaan nähdä tällaisena minkäännäköisenä poliittisena pelinä. Ymmärrän sen, että tämä eh, niin kutsuttu viisaiden ryhmä, johon Marietta eh, viittasi, johon asetuksessa on viitattu, että tämä tulisi vastuuvaliokunnan ehdotuksen pohjalta ja tämä valiokunta tietenkin on AFKO-valiokunta. Mutta minun mielestäni tässä pitäisi saada otettua huomioon edes ei-sitova, läpinäkyvyyttä lisäävä ulkopuolinenkin arvio. Samalla on kuitenkin varmistettava se, että tästä prosessista ei tule liian kömpelöä. Mitä tulee kansallisiin kansanäänestyskampanjoihin, jos haluamme eurooppalaisten poliittisten puolueiden äh, antavan panoksen, todellisen panoksen eurooppalaiseen keskusteluun, niin äh, niiden tulisi puuttua keskusteluihin vain siinä tapauksessa, kun kyse on todella eurooppalaisista aiheista näin hän esittelijäkin totesi ja samoin myös budjetin suhteen. Ja niin kuin hän totesi, juuri valiokunnan lausunto on hyvin lähellä hänen omaa tekstiinsä. Toivottavasti tästä saadaan hyvä keskustelu. Joudun poistumaan nyt, mutta yritän tulla takaisin sitten äänestyksen kohdalla, koska tämä on hyvin, hyvin tärkeää. Mutta kiitos esittelijälle erinomaisesta työstä. Kiitoksia Gurmaille hänen puheenvuorostaan. Se oli täsmällinen, kuten aina. Ennen kuin annan puheenvuoron Guerrerolle, niin täällä on työjärjestyspuheenvuoro Schöpfliniltä. Olkaa hyvä. Uh, point of order. Työjärjestyspuheenvuoro, puheenjohtaja. Tämä oikeastaan palaa siihen, mitä Anju sanoi. Tänään ei ole webstreamingia. Tämä on onnetonta. Erityisen tärkeä keskustelu, jota nyt käymme, ja useitakin keskusteluja on tänään ohjelmassa jonkinlainen vastalausekirje kyllä pitäisi nyt kirjoittaa pääsihteerille. Tänään käsitellään kysymyksiä, jotka ovat suuren yleisön mielenkiinnon kohteena. Kenties voitte tämän kirjata pöytäkirjoihin. Sarà fatto perché una protesta giusta che faccio mia. Tämä on aivan oikeutettu mielenilmaus. On ollut teknisiä ongelmia, mutta se ei kuitenkaan riitä oikeuttamaan sitä, että tätä tärkeää kokousta ei välitetä netin kautta. Mutta kiitos puheenvuorosta. Nyt sitten puheenvuoro Guerrerolle. Si, gracias. Kiitos puheenjohtaja. Sitten eh, viime kokouksemme, AFKO-valiokunnan viime kokouksen, on eh, tapahtunut asioita, jotka ehkä osoittavat, että tässä on käynnissä jonkinlainen muutos tämän minun rahoitusta koskevan lausuntoni suhteen. Ensinnäkin on päätetty, että esittelijä tuleekin budjettivaliokunnasta ja näin ollen me tekisimme vain lausunnon budjettivaliokunnan mietintöön. Samalla kuitenkin budjettivaliokunta mm, saamiemme tietojen mukaan on päättänyt odottaa AFKO-valiokunnan Chanaku mietinnön käsittelyä ennen kuin sitten budjettivaliokunta tekee oman päätöksensä tästä rahoituskysymyksestä. Eli näin ollen budjettivaliokunnan mietintö ja minun lausuntoni joutuvat nyt odottamaan Rouva Chanakun mietinnön äh, käsittelyn päättymistä, mitä tulee poliittisten puolueiden äh, sääntöihin. Nämä ovat siis saamani tiedot äh, ja käsittääkseni nämä ovat oikeat tiedot ja käsittääkseni neuvosto on tehnyt samankaltaisen päätöksen, eli että neuvosto haluaa keskustella Rova Chanakun mietinnöstä, sen yleisestä osasta ja näin ollen sitten poliittisten puolueiden rahoituksesta keskusteltaisiin vasta kun Chanakun mietintö on hyväksytty. Ja tämä merkitsisi nyt sitä, että ei minun ole mitään järkeä tässä eh, esitellä jotain lausuntoluonnosta mietintöön, joka joutuu odottelemaan lopullista Janakun eh, mietinnön versiota, eli siis eh, poliittisia puolueita koskevia sääntöjä Tiesittekö, että espanjalaisiakin filosofeja muuten on, eivät ne kaikki ole brittejä tai saksalaisia. Eräs espanjalainen filosofi totesi, että tällaiset ponnistelut, jotka eivät johda mihinkään, aiheuttavat vain surumieltä. Ja siksipä ehdottaisin, että säästyäksemme tältä surumieleltä palaamme asiaan sitten myöhemmin. Aiemmassa Afkon kokouksessa – keskustelimme asiasta ja minun oli tarkoitus tänään esitellä täällä muutosesityksiä, mutta se tuntui ihan tarpeettomalta työltä nyt tässä vaiheessa sitten näiden tietojen pohjalta. Ehkä tämä nyt oli hiukan pitkä selitys, ehkä jossain määrin hämmentäväkin, mutta siis vielä kerran. Poliittisten puolueiden rahoituksesta tulee olemaan vastuussa budjettivaliokunta. Valiokunta, budjettivaliokunta päätti odottaa tämän AFKO-valiokunnan päätöstä Rouva Chanakun mietinnöstä ennen kuin se alkaa valmistella omaa mietintöään poliittisten puolueiden rahoituksesta. Ja näin ollen mm, meidän on hyväksyttävä Chanakun mietintö ennen kuin minä voin tehdä yhtään mitään. Joten minun vaatimaton mielipiteeni olisi nyt ja ehdotukseni olisi se, että palaamme tähän minun lausuntooni vasta sitten, sitten, kun Chanakun mietinnön pohjalta budjettivaliokunta on tehnyt ehdotuksensa. Mutta jos teillä on jotain vastalauseita, niin olisipa todella mukava ne kuulla. Ja tietenkin voin toimittaa teille suurella mielihyvällä nämä kaikki valmistelemani muutosesitykset, mutta eihän tässä nyt paljon järkeä ole, kun joudumme ensin odottelemaan Chanakun ja budjettivaliokunnan mietintöä. Kiitos. Kiitoksia. Guerrero. Kyllä tämä ehdotus on aivan järkevä. Eilen äh, tapasin lähettiläs Montgomeryn Irlannista. Otimme esiin poliittisten puolueiden perussäännön ja rahoituksen ja peräsin tällaista erityistä huomiota Irlannilta heidän puheenjohtajakaudellaan tähän asiaan. Seuraavaksi Duff. Chairman, I... Puheenjohtaja. Totta kai olen yleisesti samaa mieltä edustaja Janakun kommenttien ytimen kanssa ja hänen mietintönsä sisällön kanssa. Kuitenkin tietyt aiheet vielä vaativat jonkinlaista lisää selvitystä. Tämä koskee myös oikeudellista statusta, joka tällaisilla poliittisilla puolueilla olisi. Statusta, joka niillä olisi, kun tunnustetaan Euroopan unionin lainsäädäntö. Joka tapauksessa niiden pitäisi edelleenkin rekisteröityä kansallisesti. Esimerkiksi verotus- ja työllisyyslainsäädännön takia. Minusta näyttäisi siltä, että tässä vaadittaisiin myös Belgian viranomaisten lausunto. Nimittäin siitä, millä tavalla Euroopan tason poliittisia puolueita sitten kohdeltaisiin Belgian lainsäädännön alaisuudessa? Belgian viranomaisethan joutuvat tähän erityiskysymykseen puuttumaan. Jotta me puolestamme voimme ymmärtää sen eron, mikä olisi sitten poliittisten puolueiden äh, aseman, asemassa Euroopan tasolla ja toisaalta kansallisen lainsäädännön näkökulmasta, niin tällaista täsmennystä, tarkkuutta tässä vielä tarvitaan. No sitten toinen asia. En ole niinkään kovin innostunut siitä, että kolmen puolueettoman itsenäisen henkilön niin sanottu viisateryhmä voisi olla jonkinlainen turvajärjestely silloin, kun kyse on tällaisten poliittisten puolueiden toiminnoista ja siitä, ovatko ne säännönmukaisia ja asianmukaisia. En myöskään katso, että Euroopan parlamentin pitäisi toimia tässä erotuomarina. Se tuo säännöt poliittisista puolueista aivan liiaksi poliittisen toiminnan äh, ikään kuin pelinappuloiksi, vaan kyllä tässä pitäisi ottaa hieman etäisyyttä. Esimerkiksi niin, että sitten komission puolelle voitaisiin kääntyä, jotta se seuraisi tämän lain toimintaa käytännössä. No, kolmanneksi. Asettaisin kyseenalaiseksi sen, että poliittiset puolueet, jotka saavat äh, rahoitusta, niin heillä on oltava myös Euroopan parlamentissa valittu jäsen. Tämähän on tällainen ulos sulkeva järjestely, kun todetaan, että sellaiset poliittiset puolueet, joilla jo nyt on meppi, ovat ainutlaatuisessa tilanteessa niin, että ne saavat rahoitusta EUlta. On varsin todennäköistä, että tulee olemaan täysin uskottavia ylikansallisia poliittisia puolueita, joita sitten valitaan joko kansalliseen parlamenttiin tai alueparlamenttiin ja joilla on pyrkimyksiä saada edustajia myös Euroopan parlamenttiin valituiksi. Minusta meidän tulisi olla käytännönläheisiä, pragmaattisia, kun pyrimme lähestymään tätä kysymystä ja poliittisia voimia. Haluaisin rohkaista siihen suuntaan, että puoluepolitiikassa saataisiin lisää Eurooppa-ulottuvuutta. Jos jätetään kaikki ne ulkopuolelle, jotka eivät ole onnistuneet saamaan tähän taloon meppiä valituksen, niin kyllä tämä kääntyy sitten itse tarkoitustaan vastaan. No lopuksi pitäisi pyrkiä saamaan säännöt siitä, mitkä ovat kampanjoinnin kulurajat. Nykyinen ehdotus jättää tämän sitten kansallisen harkinnan varaan. Tämä varmasti tuo esille huomattavia ristiriitoja. Toisaalta niiden välillä, joilla ei ole minkäänlaisia rajoja, kattoja kampanjointikuluille. Ja toisaalta taas niiden välille, joilla on tiukat säännöt ja rajat. Yhtäläisten toimintamahdollisuuksien luomiseksi, sellaisia me tarvitsemme, pitäisi määritellä myös ylärajat kampanjointikuluille. Grazie onorevole Daff. Adesso alla parola la on... Kiitos Daff ja seuraavaksi Jättenmäki. Kiitoksia. Käytän tällä kertaa suomen kieltä. Tämä mietintö on tärkeä ja tarpeellinen ja Raportoija on tehnyt hyvää työtä. Kiitokset siitä. Muutama huomio kuitenkin. Itse asiassa asiani on sama, mihin kollegani Anru Duff kiinnitti huomiota, eli tämä, miten valvotaan ja kuka valvoo, täyttävätkö eurooppalaiset puolueet, oikeat arvot. Jaan anruun mielipiteen, että ei se voi olla poliittinen elin eikä se voi olla parlamentti. Ei edes tämä komitea. Miten me voisimme täysin puolueettomina arvioida kilpailevan puolueen toimintaa. Se täytyy olla muun kuin, se ei ole parlamentaarista toimintaa, vaan sehän on oikeudellista toimintaa, joka itse asiassa pitäisi olla sitten, jos joku asiasta valittaa, se on tuomioistuimen tai sitten komission tehtävä, mutta ei missään tapauksessa parlamentin ja myös ihan laajemmassakin mielessä ei koskien vain tätä vaan parlamentin toimintaa muutenkin niin tässä kun sääntöjä muutetaan tulevaisuudessa niin pitäisi mielestäni lähteä siitä että parlamentilla on lainsäädäntövalta ja korostetaan sitä mutta että parlamentille ei anneta tehtäviä eikä pyydetä eikä haluta tehtäviä jotka ovat toimeenpanovaltaa tai oikeudellista valtaa, koska sehän ei ole ollenkaan vallan kolmiako-opin mukaista ja silloin myöskään parlamentti ei ole oikea parlamentti, vaan se on parlamentti, joka tekee, tekee tuota kaikenlaista toimintaa. Mutta, mutta tämä kohta kyllä sekä tämä komission teksti on mielestäni mm, se ei ole vielä lopullinen, mutta tarkistus on varsinkin sellainen, jota en ainakaan pysty sen puolesta äänestämään. Sitten muutama muu kohta. Verotusta koskevien säännösten sisällyttäminen tähän asetukseen. Minusta siinä ei ole perustetta. Verotus ne voitaisiin jättää pois. Sitten tämä komission ehdotukset varainkäytön joustavuudesta ja, ja ovatko ne tasapainossa, niin ehdotukset varainkäytön joustavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, niin minusta sekin pitäisi vielä katsoa tarkemmin, että, että onko nämä ehdotetut säännökset nyt sitten riittävän tarkkoja vai ovatko ne liian, liian tarkkoja. Sitten tämä kampanjoinnin kuluvat varat ja niiden valvonta ja se, että kuka siitä päättää ja voiko ne olla erilaisia eri, eri, kansallis, eri jäsenvaltioissa, niin minusta se on kansallinen asia, että me tiedämme, että kampanjat ovat eri jäsenvaltioissa niin, niin kovin erilaisia ja maan sisälläkin on varmasti hintatasoissa eroja, eli sen jättäisin kansallisen päätöksenteon valtaan. Kiitoksia. Grazie, onorevole Jättermäki. Kiitoksia, Jättermäki. Nyt pyytäisin kollegoilta antaa puheenvuoron nyt Scholzille. Hänen pitää poistua paikalta kello 10, joten antaisimme nyt hänen puhua ensin, jos teille sopii. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös kollegat. Todella meille pienille ryhmille joskus on hiukan hankalaa, kun pitää olla monessa paikassa yhtä aikaa. Haluaisin puhua kahdesta asiasta. Ensinnäkin tämä on kyllä todella tärkeä mietintö, koska tässä – nostetaan esiin kysymys siitä, miten kansalaiset ylipäätään pääsevät mukaan yhteiskuntakehitykseen, demokraattiseen yhteiskuntakehitykseen Euroopan unionissa ja myös Euroopan unionin tasolla. Kokoontumisvapaus ja niin edelleen tuo ikään kuin uuden ulottuvuuden tähän keskusteluun ylipäätään, kun Euroopan kehityksestä käsitellään. Ja tämän kehityksen tulee olla mahdollisimman läpinäkyvää ja avointa. Rova Gurman kanssa olen samaa mieltä siitä, että näiden sääntöjen pitäisi olla niin yksinkertaista ja selkeät, että joka ikinen ihminen ne voi ymmärtää. Ja niiden tulisi olla niin konkreettiset ja eksplisiittiset, että eurooppalaisten puolueiden kehitys ää, voisi niihin selkeästi pohjautua sitä valittelen, että Rova Chanakun mietintö ei ole tämä rohkeampi muuttamaan komission alkuperäistä ehdotusta. Eli esimerkiksi tämä Euroopan poliittisten puolueiden oikeushenkilöllisyys. Kyllä, niillä täytyy olla EU-oikeuden mukainen oma oikeushenkilöllisyys, mutta kun tässä nyt sitten samalla halutaan palauttaa tämä tunnustaminen konkreettisesti kansallisen oikeuden pohjalle, niin kuin esimerkiksi täällä viitattiin Belgian lainsäädäntöön, niin samalla sitten tässä itse asiassa tämä eurooppalainen ulottuvuus vesitetään. Tämä on mielestäni vähän hankalaa. Minun mielestäni meidän tulisi parlamenttina, ja tältä osin äh, mielelläni kuulisin esittelijän kannan, mielestäni meidän tulisi parlamenttina tehdä selväksi, että me tarvitsemme itsenäisen eurooppalaisen oikeushenkilöllisyyden eurooppalaisille puolueille. Toinen asia, kuka tunnustaa nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet, Euroopan parlamentti. Tämä on mielestäni liian yleisesti muotoiltu tässä mietintöluonnoksessa. Kukaan Euroopan parlamentti, sen täysistuntoko päättää näiden äh, eurooppalaisten poliittisten puolueiden tunnustamisesta tai tunnustamatta jättämisestä vai onko? Ja pohjautuuko tämä tähän viisaiden ryhmän ehdotukseen? Tämä ei enää ole läpinäkyvä, tätä kansalaiset eivät hyväksy. Ja me emme voi purkaa sitä e- epäilyä, joka politiikkaan kohdistuu ja epäluottamusta, joka politiikkaan kohdistuu, jos toimimme tällaisella hämärällä tavalla. Ryhmäni tulee näin ollen tekemään muutosesityksen tähän asiaan liittyen. Sitten toinen juttu. Kun puhutaan poliittisista puolueista, jotka ovat kilpailuasemassa keskenään, niin niiden on oltava täysin tasa-arvoisia. Ja näin ollen 28 ja 29 tarkistukset liittyen määrärahojen jakoon itse asiassa eivät pyri puolueiden yhtäläisiin oikeuksiin, koska tällöin suuret puolueet pääsevät parempaan tilanteeseen kuin pienet, ja meidän täytyisi kyllä katsoa, miten tämä epäsuhta saataisiin hoidettua. Nyt siis 85-15, nyt ehdotetaan 90-10 jakoa, eli suuret puolueet saavat epäsuorasti jälleen lisää rahoitusta. Ja tässä mielestäni ainakin tähän astisessa laskentamallissa tulisi pysyä. Yritämme tehdä ihan konkreettisia tarkistuksia sitten parantaaksemme tekstiä. Kiitos. Grazie, Scholz. Kiitos, Scholz. Seuraavaksi Anny. Chairman. Puheenjohtaja, kiitos. Haluaisin, että tämän valiokunnan jäsenet katsoisivat itseään peiliin. Onko meillä mandaatti keskustella tästä aiheesta? En muista, että 2009 olisi sanottu, että kyllä, pitäisi olla nämä yleiseurooppalaiset puolueet ja käytetään meppejä sitten tämän asian edistämiseen. En muista tällaista keskustelua. Nyt kyseessä on ylhäältä alaspäin menevä prosessi. Mepit pöydän ääressä toteavat, että nämä ovat poliittiset puolueet. Tämä pitäisi toimia toisinpäin niin, että ihmiset tapaisivat ravintoloissa ja bupeissa ja toteaisivat, että emme me tykkää nykymenosta. Haluaisimme, että puolue muuttaisi asioita ja keräisivät oman rahoituksensa. Minä kuulun tällaiseen puolueen ja kukaan muu ei meidän puoluettamme rahoita kuin me itse. Näin asioiden pitäisi mennä. Nyt ollaan menossa vaaralliselle pohjalle. Andrew totesi, että on epäreilua, että on kriteeri siitä, että pitää olla meppi, jotta saa tällaisen poliittisen puolueen statuksen. Sanoisin, että me valitsimme mepit suhteellisen vaalijärjestelmän pohjalta. Jos poliittinen ryhmä ei saa riittävästi tukea saadakseen MEPin, niin onko oikein todeta, että pitäisi sitten saada maksettu edustus Eurooppaan? Kyllä tämä minua huolestuttaa. Jos otetaan tästä aivan ääriesimerkki, jos vaikka julkinen hirttäminen halutaan toteuttaa uudelleen, poliittisesti omassa maassa tukea ei tälle löydy, koska jossakin muualla Euroopassa sitten tukea olisi saatavissa, niin sitten haetaan demokraattista mandaattia. Tiedän kyllä, mitä Andrew, Andrewlla on äh, mielessään. He ajat, hän ajattelee, että Libdem menettää kannatusta ja ongelmia voi syntyä. En tiedä, olenko tässä nyt aivan oikeassa. Katsotaan, miten käy. Nyt on myös budjettikriisi, kaikki tämän tietävät. Euroopan unioni on epätoivoinen. Se haluaa lisää rahaa jäsenvaltiolta ja haluaa lisää rahaa. Tämä maksaa rahaa. Ja tämä toimielin on kyllä nyt kirveen tarpeessa. Honorable Kiitos, Sten Brons. Yes, political parties... By... Niin, poliittiset puolueet ovat luonteeltaan riippumattomia vapaaehtoisia järjestöjä. Ja niiden jäsenet ne perustavat, eivät valtiot. Valtiot, joka lähtee aloitteen tekoon, ei saa olla sellainen, että se puuttuu mihinkään ryhmien välisiin tai kansalaisten välisiin yksityisiin järjestelyihin. Puolueiden edessä saattaa olla pari estettä. Ensinnäkin niin kutsutut rahoituskriteerit ja sitten rekisteröintikriteerit. Jos rekisteröinti kriteereillä pyritään estämään se, että ei tule kahta saman nimistä puoluetta. Tämä on aivan oikein. Mutta se, että estetään rekistereiden estäminen tietyn kriteerein, niin tästä tulee kyllä Neuvostoliitto mieleen. Puolueita perustetaan, koska on yhteisiä arvoja tai etuja tai molempia ajettavana. Ja se, että kansalliselta tasolta sanotaan, mitä etuja tai arvoja puolueella pitää olla, niin tämä on totalitarismia. Jätemäki ja Duff, olen, tai arvostan sitä, mitä he sanoivat, mutta se taho, joka päättää rekisteröinnistä tai rahoituksesta, sen pitäisi olla täysin riippumaton. Ja ongelmana on se, että kriteerit, jotka on jo löyty lukkoon, ovat tulleet täällä poliitikoilta sekä neuvostolta että komissiolta. Ja tämä taas hieman osoittaa suuntaan, mitä pitää tehdä. Grazie, onore... Kiitos ja seuraavaksi Wieland. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Korostaisin vielä aluksi sitä, että esittelijä hän totesi, että ei tässä kyse ole siitä, kuinka paljon puolueet saavat, vaan kyse on siitä, mikä puolue on. Kyse on siitä, miten puolueet voivat saada rahoitusta. Ehkäpä ihan lyhyesti sananen tästä komission ehdotusta, ehdotuksesta ja mietinnöstä, joka ehdotukseen perustuu, niin tässä on minun mielestäni kyllä aikamoinen äh, vinouma, koska osittain äh, ollaan äh, todella hämä, hämäriä sanamuotojen valinnassa ja osittain mennään yksityiskohtien mm, pilkkuihinkin. Esittelijä tekee ehdotuksen, että tulisi ottaa huomioon sukupuoliulottuvuus. Ja mitä rahaan tulee, niin ollaan aika epäselviä. Ja sitten DAF tekee ehdotuksen siitä, että mikä on katto sille, kuinka paljon vaaleihin saa käyttää. Ehkäpä näitä vinoumia voidaan jonkin verran korjata, tai paljonkin korjata, tarkistuksilla. Näin toivon. Tämä on hyvin tärkeä mietintö. Kyse on tärkeästä askeleesta ehm, ajatellen suurta yleisöä ja julkisuutta. Siksi puheenjohtajan mielestäni on aivan ehdottoman välttämätöntä, että tämä tutkimus puolueista on käytettävissä mitä pikimmin vähintäänkin puolella virallisista kielistä, koska ihmisten täytyy voida muodostaa itselleen kuva ja käsitys tästä asiasta. Kyse on siis hyvin merkittävästä julkisuustyöstä ja kyse on siitä, että puolueet, puolueiden tulee voida toimia missä hyvänsä, eikä vain Brysselissä. Samoin sitten puolueiden status. Tässä mielestäni mietintö ottaa liian vähän huomioon sen, mikä on eurooppalainen poliittinen puolue ja milloin se saa rahaa. Tämä ei mielestäni tule selväksi. Ja haluan nyt vielä tässä ponnekkaasti tuoda esiin, että minun mielestäni eurooppalaisen poliittisen puolueen status ei voi riippua jäsenestä tai jäsenistä eikä eh, siitä, saako puolueen rahoitusta jostain vai ei. Kyse on siitä, että jos se haluaa osallistua eh, julkisuustyöhön Euroopassa ja osallistua vaaleihin Euroopassa, niin eh, hyvä niin. Ja siksi mielestäni meidän tulisi laittaa tämä status tai tämä kynnys, nämä muodolliset esteet huomattavasti matalammaksi sen suhteen, milloin ryhmittymä tai puolue voi kutsua itseään poliittiseksi eurooppalaiseksi puolueeksi. Ei tämä voi olla mikään parlamentin päätös. Me tarvitsemme yleiset puitteet ja sitten muodollisen leiman sille, että tämä riittää. Mielestäni on ihan uskomatonta, että parlamenttikö <laughs> äänestäisi siitä, että onko puolue puolue. Ihan niin kuin Usain Bolt ja pari muuta sitten saisivat päättää, ketkä sadan metrin juoksuun ylipäätään saavat osallistua. Tällaista meidän täytyy välttää. Nämä muodolliset kriteerit ovat demokraattinen rakenne, rakennelma alhaalta ylöspäin ja ylhäältä alaspäin ja sitten se, että näiden muodollisten esteiden osallistua vaaleihin täytyy olla hyvin matalalla. Sitten vielä nämä rajat. Meidän täytyy valvoa sitä, että puolueella on demokraattinen rakenne, esimerkiksi se, että ehdokkaat nimitetään salaisissa äänestyksissä perustuen jäsenyyteen, puolueen jäsenyyteen. Nämä ovat mielestäni näitä peruskysymyksiä ja katson, että tämä rakenne tulisi rakentaa ylhäältä alaspäin. Ja kun katsotaan ihan tällaista muodollista hallintoa, niin ei tässä mitään ihmeellisiä ylimääräisiä viranomaisia tarvita, olafeita ja tilintarkastustuomioistuimia. Kyseessä on hallinnollinen rakenne, josta tuomioistuin päättää ja tietenkin jos jotain rikkomuksia tapahtuu, niin sitä vartenhan on sitten syyttäjäviranomainen olemassa. Ei tässä nyt mitään olafia tarvita. Syytön, syyttömyysolettamus tietenkin tässä on pohjalla. Kun hakee eurooppalaista rahoitusta ja niin edelleen, niin äh, nämä perussäännöt ovat äh, tietenkin olemassa. Ja jos sitten todetaan, että äh, jotain rikollista on tapahtunut, niin sitten mennään Olafin puheille tai syyttäjäviranomaisen puhe, puheille. Ei meidän tarvitse tässä mitään uutta eurooppalaista puolueviranomaista perustaa, ei todellakaan. Minun mielestäni se, mitä Scholz sanoi näiden tukien suhteen, on virhe. Puolueiden tulee saada rahoitusta ja oikeudenmukaisuus pohjautuu sitten siihen, mikä on puolueen kannatus kansalaisten keskuudessa. Ja tämä kannatus mitataan vaaleissa, ei missään ö, kyselytutkimuksissa. Jos ajatellaan, että tämä perustuki on alhainen, niin tämäkö mukaan haittaisi pieniä puolueita päinvastoin? Kun meillä on tällainen peruspohjamaksu esimerkiksi 90 10 niin äh, tässä myös pienet äh, tämän rahoituksen äh, saavat. Tässä ehkä pienet puolueet aina ajattelevat jotenkin automaattisesti, että niitä aina syrjitään. Näin ei suinkaan ole. Sitten tämä tasa-arvokysymys, se on mielestäni liian yksityiskohtainen. Sitten artiklan 18 kolmas kohta, etteivät nämä eurooppalaiset puolueet saa osallistua vaalikampanjoihin tai kansanäänestysten kampanjointiin tai vastaavaan, niin mitä ihmettä tämä tällainen nyt on? Eh, voiko sitä olla jotenkin eh, demokraattinen eunukki, eh, joka ei, ei saa tehdä yhtään mitään? Kyse on demokraattisesta prosessista, mielipiteen muoto, muotoutumisesta ylipäätään, eikä tässä nyt saa kieltää eurooppalaisia puolueita toimimasta. Ajatellaan nyt vaikkapa jotain eläinsuojeludirektiiviä niin, että eurooppalaiset puolueet eivät saisi osallistua kampanjointiin. Tämähän johtaisi aivan järjettömiin kiistoihin kun kyse on äh, kuntavaaleista, niin kuntataso ja myös kansallinen taso äh, osallistuvat äh, minun maassani. Kuntavaalit ja Eurooppa-vaalit järjestetään samaan aikaan ja tietenkin minä haluan, että myös kunnallispoliitikot voivat tuolloin kampanjoida. Mehän olemme yhtä suurta kokonaisuutta. No niin, tuosta valvontatahosta jo puhuinkin Minun mielestäni hallinto hoitaa hallintomenettelyt ja parlamentti poliittisena tahona ei äänestä yhtään mistään muusta kuin puitteiden luomisesta. Tätä varten ei mitään uusia viranomaisia tarvita. Sitä, meillä on olemassa viranomaiset esimerkiksi rikkomuksia varten tällaisia epäilyksiä, epäilysten syntyessä Olaf ja tilintarkastustuomioistuin. Ei mitään uusia viranomaisia, hyvät naiset herrat. Grazie. E, prima di dare la... no. Kiitoksia. Nyt vielä Hefner on pyytänyt puheenvuoroa. Hyvät kollegat, tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun keskustelemme tästä aiheesta valiokunnassa – joten turha tässä on keskustelua turha pitkittää. Mutta haluan kuitenkin ottaa esiin kysymyksen, josta myös Wieland puhui. Nyt haluan tuoda hämmennystäni esiin. Meillä oli puolitoista vuotta sitten kuuleminen tästä aiheesta. Olemme keskustelleet tästä hyvin pitkään ja säännöllisesti asia otetaan esiin myös DAF. Kaikki asiantuntijat kuulemisessa toivat saman asian esiin siitä, että on oikeudellisesti sitovasti kielletty se, että puolueiden rahoitus ei menisi yhtä, yksi yhteen niiden rekisteröinnin kanssa. Ei rekisteröintiä kuitenkaan voi suhteuttaa puolueiden menestykseen. Rekisteröinti liittyy siihen, mitkä tahot täyttävät oikeudelliset ja tosiasialliset edellytykset poliittisen ohjelmansa osalta ja ehdokkaidensa osalta siitä, että ne voivat osallistua mielipiteen muodostukseen eurooppalaisella tasolla. Haluan todeta, että nyt olemme todella tienhaarassa. Tulee riippumaan paljon siitä, miten, minkälaisen kuvan eri tahot ja kansalaiset, kansalaisjärjestöt saavat toimista, että luodaanko sellainen foorumi, areena, jossa todella voidaan vapaasti päättää, mitkä se voivat saada menestystä, mitkä taas eivät. Eli emme saa liikaa rajoittaa asioita, vaan meidän pitää jättää kansalaisille mahdollisimman paljon mahdollisuuksia päättää, kenet valitaan, kuka saa rahoitusta, kuka voi rekisteröityä me halusimme luoda tietynlaista kilpailusuojaa ja haluamme se, että haluaisimme antaa poliittisen puolueen statuksen ainoastaan niille, jotka, joista pidämme itse, mutta emme muille, niin silloin todella toimimme vapaan mielipiteen muodostuksen ja puolueelämän ja puoluekilpailun sääntöjen vastaisesti. Olen sanonut tämän jo useasti ja meidän pitää puhua tässä nyt selkeää kieltä. Tämä on todella vaarallista toimintaa. Se, että rekisteröinti tai rahoitus tehtäisiin väärin on vaikea asia. Tässä pitää noudattaa muodollisia kriteereitä, poliittista ohjelmaa, statusta ja katsoa, onko todella halua osallistua poliittisiin vaaleihin ja onko järjestöllä rahkeita toimia. Ja näin tässä, että kollega Wieland no, tässä haluaa puuttua sen. tämä täytyy olla asia, joka pitää pystyä viedä myös oikeuteen, mutta lopullisen päätöksen teon pitää olla kansalaisten käsissä. Olen todella sitä mieltä, että meidän pitää vielä katsoa näitä asioita, rahoitusta ja rekisteröintiä. Me tulemme jättämään tarkistuksia, mutta olisi hyvä, että emme olisi rista, ristiriitaisia näistä kysymyksistä valiokunnissa, vaan että meillä olisi yhteinen kuva siitä, miten eurooppalaista demokratiaa pitää luoda, jotta se todella ansaitsee tämän nimen. Meidän pitää ymmärtää, että tässä puhutaan sellaisesta statuksesta, jossa e, ei ole kyse meistä, vaan siitä, että eri poliittiset tahot voivat demokraattisesti kilpailla keskenään että ne voivat asettua parlamenttiin, mutta se ei ole mikään edellytys sille, että voi osallistua kilpailuun. Ja sitten nämä muut kohdat ja asiat ja osallistuminen kansanäänestyksiin, niin tästä olen aika samoilla linjoilla edellisen puhujan kanssa. Missä tämä raja nyt kulkee? Jos joku taho tekee lehdistötiedotteen kansanäänestyksestä tai jonkun lentolehtisen, niin onko tämä jo kiellettyä? Mikä on, minkälainen vapaus poliittisille puolueille annetaan, kuinka sitä rajoitetaan, miten ne voivat osallistua tähän keskusteluun. Tähän haluaisin hieman lisäselvennyksiä. Ei tässä saa toimia liian kevyellä kädellä. Meidän pitää katsoa, miten tämä kaikki toimii käytännössä. Sitten tämä perusmaksu ja menestykseen liittyvä maksuosuus. Tästä olen hieman eri linjoilla edellisen puhujan kanssa. En pidä tätä minä etuoikeutena, vaan uskon, että on välttämätöntä ja oikein, että tietty osuus maksuista – joudutaan maksamaan toimia silmällä pitäen ja toinen maksuosuus sitten liitetään saavutettuun mandaattiin tai äänimäärään vaaleissa. Mielestäni 85-15 jako on parempi kuin 90-10 jako, koska se antaa oi, oikeudenmukaisemmat kilpailuedellytykset, toimintaedellytykset. En halua nyt pitkittää keskustelua tämän enempää. Me tulemme jättämään tarvittavat tarkistukset tähän asiaan. Eh, Hyvä. Nyt sitten Gurmai, hänen vastauspuheenvuoronsa. Onorevole Gurmai, se vuole... Replica Guerrero e Sì, scusi, Puheenjohtaja korjaa ja pyytää anteeksi. En ollut tässä nyt aivan tarkkana jälleen kerran. Vastauspuheenvuoro kuuluu tietysti Janakuulle ja myös Gererolle, jos hän sitä toivoo. Vaikka hänen mietintönsä käsittely ehkä lykätäänkin. Tai ehkä kuulemme ensin Gereroa ja sitten Gurmaita. Si, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ei minulla ole tässä mitään lisättävää siihen, mitä tuossa jo aiemmin sanoin. Puheenvuoroni, aiemman puheenvuoroni tarkoitus tosiaan oli se, että joudun odottamaan, että rouva Chanakun mietintö ensin hyväksytään ja sitten siltä pohjalta budjettivaliokunta tekee oman ehdotuksensa ja sitten me lausuntomme siihen, mitä tähän nämä poliittisten puolueiden rahoitukseen siis tulee. Grazie. Si prima di dare la... Kiitos. Ennen kuin annan puheenvuoron Jannakulle, niin kirjan ylös sen, kuinka äärimmäisen tärkeä tämä aihe ensinnäkin on, ja toiseksi sen, että meidän pitää toimia nopeasti, jos haluamme, että tässä todella voidaan toimia ennen kuin tehdään mitään rahoitus- tai teknisiä päätöksiä. Ja kolmanneksi lisäsin vielä, että todellinen ongelma on se, että meillä olisi todella eurooppalaisia poliittisia puolueita, ei ainoastaan tällaisia kansallisten puolueiden summia, vaan sellaisia, että ne pyrkivät siihen, että ei edistetä pelkästään kansallia, kansallisia etuja Euroopassa, vaan puolueiden pitäisi olla sellaisia, että ne haluavat ajaa todellista eurooppalaista integraatiota ja suurta eurooppalaista hanketta. Eli ei tarvita mitään tällaista matemaattista summaa, vaan yhteistyötä todella. Ja tältä pohjalta pitää myös sääntöjä pohtia. En lähde tässä nyt käsittelemään vielä yksityiskohtia, mutta vaalitoiminta pitää kuitenkin erottaa muusta puolueen toiminnasta, ehdokasasettelusta ja muusta. Puolueilla on myös julkinen toimi, niin heidän pitää, niiden pitää pyrkiä vakuuttamaan kansalaiset heidän arvoistaan ja pyrkimyksistään. Ja tämä on tietysti alla aina tärkeää. Eli pitää tehdä ero eli eri asioiden välillä. Ja täytyy myös pohtia täyttä vapautta, kun muodostetaan puolueita ja kuitenkin tiettyä myös vaaleihin liittyvää valvontaa. Haluan vielä muistuttaa, että järjestimme poliittisia puolueita koskevan seminaarin ja katson, onko mahdollista, kuten Viiland pyysi, käännättää tähän liittyvät asiakirjat eri kielille. Tämä ei välttämättä ole aivan helppoa. Meillä on varmasti ennakkotapauksia ja sääntöjä tästä, mutta Katsotaan nyt, onko Viilannin pyyntö mahdollista toteuttaa nyt. Gurmai. Nyt puheenjohtaja on kyllä aivan sekaisin. Me en tiedä, mitä tässä tapahtuu. Puheenjohtaja tarkoittaa janakuuta. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos kollegoille kommenteista ja Kiitos erityisesti edustaja Gurmaille hänen esittämistään kommenteista. Ne ovat rakentavia ja myös imartelevia. Ymmärsin kuitenkin, että se mikä teitä huolestuttaa oli nimenomaan tämä rekisteriin, rekisteröitymiseen liittyvä kysymys. Miten tämä kaikki hoidetaan, miten se tapahtuu. Ja teitä huolestuttaa myös se, miten kansalainen voisi sitten esittää valituksen ja miten menettely etenee, miten demokraattinen aspekti järjestelmässä toteutuu. Tässä tarvitaan jonkinlaista kompromissia yhdistelmää toi, eri, erilaisten näkemysten välillä. Totta kai AFK-valiokunnan näkemykset täytyy huomioida, sitten meillä on mahdollisesti tämä viisaiden komitea ja totta kai sitten viime kädessä tuomioistuin, vaikkakaan kovinkaan helppoa ei ole poliittisten puolueiden tasolla, Euroopan tasolla äh, asiasta tuomioita antaa. Mutta viime kädessä siis Euroopan unionin tuomioistuin voi olla kiistan ratkaisijana. No, sitten niille kollegoille, jotka totesivat, että ei näitä aiheita tarvitsisi ollenkaan käsitellä. Meillä on Euroopan tason poliittisia puolueita, jotka toimivat Brysselissä, Belgiassa ja toimivat kansalaisjärjestön tavalla ja maksavat veronsa. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun puhutaan siitä, että luotaisiin Euroopan tason poliittisia puolueita. Kyllä näitä on jo olemassa. Kyse on vain siitä, että tarvitaan säännöt. Ja näillä toimijoilla olisi sitten oikeushenkilön asema. Muistutan siitä, että jos perussäännössä kysymystä ei ratkaista, niin sitten kysymys ratkaistaan kansallisella tasolla siinä maassa, jossa puolue toimija on asettautunut. Jos puolue vaikkapa haluaa asettautua Lissaboniin tai Madridiin, niin jos asioita ei tässä perussäännössä ole ratkaistu, niin sitten asiat ratkaistaan Portugalin, Espanjan äh, tai minkä tahansa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti, missä kyseinen sijoittautuminen on tapahtunut. Joka tapauksessa on mahdollisuuksia säätää lakia Euroopan tasolla meillä on tavanomaiset menettelyt, eli ei tässä pidä olla huolissaan. Jokaisessa jäsenvaltiossa on olemassa lainsäädäntöä, jolla säädellään kansallisia poliittisia puolueita. Totta kai tämä on sitten taas toinen juttu. Euroopan, tasot, Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy omata oma erityinen statuksensa. Tätä parlamentti on vaatinut useaan otteeseen ja täytyy myös edistää eurooppalaisia arvoja ja periaatteita, demokraattisia periaatteita. Jos on sellaisia poliittisia voimia, jotka eivät halua edistää Eurooppaa, Eurooppa hanketta, niin kyllä nämäkin puolueet voivat toimia. Ne saavat sanoa, mitä haluavat. Ei ole minkäänlaisia sääntöjä siitä, minkälaisia ajatuksia saa keskusteluun nostaa. Jos on puolueita, jotka kuitenkin toteuttavat epädemokraattisia käytäntöjä, niin totta kai silloin voidaan tilannetta arvioida ja tutkia, ja meillä on oltava riittävät välineet ja konstit käytössämme, jotta tällaiset tilanteet sitten arvioidaan perusteellisesti. No sitten verotuskysymys. Jos perussäännössä ei asiasta määrätä, niin sitten jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä asia huomioidaan. Ei tässä tarvitse ryhtyä mihinkään erityistoimiin. Nämä poliittiset puolueet toimivat niin, että ne mahdollisimman hyvin noudattavat avoimuuden periaatteita ja demokraattisia periaatteita. En usko, että avoimuuden valvonnassa syntyy minkälaisia ongelmia. No sitten tämä rahoituskysymys. Niin kuin jo totesin, niin kyse on juridisen aseman legitimiteetistä, joka on oltava riittävän vahva. näillä puolueilla on poliittisen puolueen asema, mutta ei niillä ole oikeushenkilöitä, sellaista oikeushenkilöitä, joka vahvistaisi niitä. Kansalaisten etujen mukaista kuitenkin olisi toimia tällä tavalla. Näin kansalaiset voivat myös toimia näiden puolueiden jäseninä. Tällä hetkellä Euroopan unionin kansalaisilla ei ole minkäänlaista ajatusta siitä, kuka nyt päättää ja millä tavalla. Omassa maassani talouskriisin kurimuksessa kansalaiset ovat viimeisen kolmen vuoden aikana oppineet kovasti näistä asioista, mutta muissa maissa, kuka siellä nyt oikeastaan sitten kansalaisista tietää, miten päätöksiä tehdään, kuka ne tekevät ja niin edelleen. Näin, näissä asioissa Euroopan tason poliittisilla puolueilla olisi velvollisuus myös informoida kansalaisia, valistaa heitä ja kertoa realiteeteista. Yleensä todetaan, että se mikä tulee Brysselistä, niin ei ole lähtökohtaisesti hyvää. Ja se, mikä tulee kansalliselta tasolta, niin on aina parempaa. Tässä täytyisi löytää jonkinlainen uusi tasapainottaminen tähän vaikutelmaan, tähän käsitykseen kun saamme selkeän oikeudellisen statuksen Euroopan tason puolueille, niin, niin tämän suuntainen oikeanlainen kehitys voisi vahvistua. Haluan vielä kiittää kaikkia kollegoita. Tarkistuksilla varmasti mahdollisuuksien mukaan saamme entistä selkeämmin ja vahvamman tekstin ja pääsemme konsensukseen myös valiokunnassamme ja myös komission kanssa. Kiitos. Kiitoksia kovasti Jana kuulle tästä hyvin tärkeästä työstä. Myös käymämme keskustelu on ollut tärkeää ja se vielä jatkuu. Ehdotan, että 17. Tammikuuta, tammikuuta kello 12 on tarkistusten jättämisen määräaika ja 19. helmikuuta voimme sitten äänestää. Tässä on vielä paljon pohdittavaa, mutta jos haluamme päästä eteenpäin ja saattaa tämän päätöksen vielä tällä vaalikaudella, meidän täytyy toimia näin. Seuraavaksi sitten esityslistan kohtaan 11. Itse olen tässä esittelijänä ja aiheena on Euroopan väestön demografisia tietoja koskevat tilastot. Päätimme olla äänestämättä tänään. En tiedä, kannattaako meidän nyt keskustella tästä aiheesta. Sopuun emme vielä ole päässeet ja on ainakin omasta puolestani kaksi kysymystä, joista vielä pitää päästä sopuun. Tärkein näistä koskee näiden demografisia tietoja koskevien tilastojen vaikutuksia toimielimiin, neuvostoon, Euroopan neuvostoon ja paikkajakoon Euroopan parlamentissa. Jos vaikutukset ovat todella sellaisia, että ne voivat vaikuttaa eri aloihin, ja, tai poliittisesti. Ja on siis katsottava, miten ne vaikuttavat myös toimielimiin ja kuinka laajasti. Ja toinen kysymys, jota pitää vielä arvioida, on se, miten tilastotietoa kerätään. Käytetäänkö ainoastaan jo olemassa olevia tilastointitahoja, kuten Eurostatia, vai tarvitaanko muita elementtejä? Pitääkö asuinpaikka tai kansalaisuus ottaa huomioon. Mielestäni asuinpaikka on hieman ongelmallinen. Esi- Usein kotipaikka on se, missä tosiasiallisesti asuu. Tarkistuksessa pyritään määrittelemään asuinpaikka hieman eri tavalla, jopa anekdootin omaisesti ja tässä asioita hieman sotketaan keskenään. Mielestäni pohdintaa pitää vielä jatkaa. On kuitenkin selvää, että äänestystä pitää lykätä, jotta voidaan päästä mahdollisimman laajaan konsensukseen ja kompromissitarkistuksiin, jotka todella kattavat kaikki huomionne. Puheenvuoro on pyytänyt aivan todella nyt Gurmau. Gurmai, en sanonut tässä nyt Janaku. Probably because I'm close to your... Kiitos. Varmaankin olen lähellä sydäntänne, niin tästä johtuu tämä virhe. En lähde sanomaan, että olen nuorempi, mutta eihän sitä koskaan tiedä. No niin, tilastotiedot demografisesta tilanteesta. Ensinnäkin kiitos puheenjohtajan kommenteista. Minusta oli oikea päätös lykätä määräaikaa ja antaa meidän lisää aikaa keskustella ja pohtia tätä lausuntoa. tilastotietojen kerääminen Euroopan tasolla on tärkeää, kun ajatellaan politiikkojen täytäntöönpanoa ja koheesiota. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Kuitenkin tässä kosketellaan myös arkoja aiheita, maita ja alueita, joissa on paljon taloudellista maahanmuuttoa ja väestöliikkeitä. Kriisi josta on keskusteltu usean otteeseen, on vielä korostanut näitä ilmiöitä. Se on otettava huomioon, niin kuin myös tiettyjen jäsenvaltioiden erityiset tilanteet. Nyt havaitsemme myös, että näillä luvuilla on vaikutusta jäsenvaltioiden edustukseen Euroopan unionin toimielimissä ja erityisesti neuvostossa – jos aiheesta nyt täytyy keskustella, niin minusta tämä mietintö ei ole oikea yhteys. Pitäisi keskittyä keräysmetodiin ja sen vaikutuksiin tietyjen laadun suhteen. Kiitos puheenjohtaja. Si, onorevoli. Kiitos. Seuraavaksi Tarkovski. Well, I don't want to open the... No, en halua aloittaa keskustelua, koska kaikista näkökulmista on jo viime kerralla keskusteltu. Haluan kuitenkin sanoa, että on kaksi kompromissia ja Kasinin tekemä kompromissiehdotus on mielestäni selkeämpi. Tiedän, että sosialistiystävämme haluavat päästä hyvään kompromissiin. Se menee kyllä hyvään suuntaan ja olemme sen hengestä yhtä mieltä, mutta se luo mielestäni hieman sekannusta. Tiedämme kaikki argumentit tämän taustalla – haluamme pitää kiinni tässä AFKon toimivaltuuksista tietojen tilastotietojen ja määräenemmistön suhteen, mutta meidän pitää kuitenkin päästä sellaisen kompromissiin, joka on todella selkeä. mielestäni Kasinin kompromissi on lähempänä tällaista. En näe näiden kahden välillä mitään valtaisaa eroa. Mutta koska tiedämme kaikki argumentit, meidän pitäisi saada oikeanlainen kompromissi. Kiitos seuraavaksi Anju. Thank you, Chairman. Uh, well... Kiitos puheenjohtaja. Tässä toinen mahdollisuus säästää rahaa. Tämähän kaikki maksaa, kun yritetään saada kerätyksi nämä tilastot. Onko meillä todella rahaa tähän työhön? Omassa maassani, Isossa Britanniassa, on äärimmäisen vaikeata ottaa selville, kuka siellä oikein asuu, koska maahanmuutto on niin hallitsematonta. Tilanne on karannut täysin käsistä, taloja rakennetaan ja niitä täytyy rakentaa entistä enemmän. Joku sitten tekee tilastoja siitä, että Iso-Britannian on joka seitsemäs minuutti rakennettava rakennus, jotta maahanmuuttajille saadaan asuntoja. Kukaan ei tiedä todellista tilannetta. Ja sitten tietysti on pienten maitten houkutus paisutella lukuja Tähän on suuri houkutus. Miten EU viime kädessä tietää, kuinka hyviä, kuinka luotettavia nämä tiedot ovat? Ja sitten todellisen sekannuksen vaara. Valitettavasti Unkarin jäsen ei ole paikalla, hän juuri poistui. Hän puhuu äärimmäisen hyvää englantia, hän puhuu sitä paremmin kuin minä. Ja hän voisi hälventää erästä huolta, joka minulla on mielessäni Unkarissa ja Romaniassa, niin kuin minä ymmärrän, ihmiset asuvat Transsilvaaniassa – ja voivat olla molempien maiden asukkaita yhtä aikaa. Lasketaanko heidät kahteen kertaan? Voi olla muitakin maita Euroopan unionin, jossa tämä on todellinen mahdollisuus. Miten näitä tilastotietoja sitten käytetään? Miten niitä esitellään? kun Kreikka halusi liittyä euroon, niin kaikenlaisia tilastotietoja oli käytettävissä. Todettiin, että kyllä vain he ovat todella hyvällä tolalla taloudessa, voivat toimia isojen poikien liigassa. Ja sitten kun joku, joku menikin näissä tilastoissa pieleen, ohops, Toivon, että tämäkin äänen äh, puheenvuoro otetaan laskuun näissä laskennoissa. Allora prendo atto delle vostre considerazioni. Hyvä, otan kommenttini huomioon. Yritetään siis löytää kompromissiehdotus niin, että olemme yhteydessä toisimme ennen seuraavaa kokoustamme 21. tammikuuta. Silloin voimme varmasti päästä myös äänestämään, jos pääsemme sopun kompromisseista. Kiitos tästä keskustelusta. Nyt siirrymme eteenpäin seuraavaan tärkeään asiaan. Euroopan unionin monitasoisen hallinnoinnin perustuslailliset ongelmat. Tässä meillä on kaksi esittelijää, Gualtieri ja Traskowski. Keskustelua on käyty jo monen otteeseen. Ja tänään esitellään ensimmäinen englanninkielinen työasiakirja, ja pyytäisin nyt esittelijöitä esittelemään tämän asiakirjan. Traskovski. Again, we, we've talked, we've talked about... Uh, olemme puhuneet tosiaan kaksi tai jopa kolme kertaa jo tästä aiheesta ja olemme tehneet aikeemme ihan selviksi, joten en tässä nyt halua mitään pitkää alustusta esittää. Tärkeintä on se, että teillä on nyt tämä asiakirja edessänne. Ja ajatuksena oli todella ensin esitellä työasiakirja niin, että voimme kunnolla valmistautua sitten edessämme olevaan työhön. Siksi emme vielä tässä vaiheessa halunneet esittää teille eh, mietintöluonnosta, vaan todella työasiakirjan. Halusimme selvittää näitä konsepteja, niin kuin aiemmassa vaiheessa jo totesin. Emme siis puhu monitasoisesta hallinnosta, eli siis näiden eri hallintojen ähm, välisestä suhteesta, paikallinen, alueellinen ja Euroopan tasoinen, vaan puhumme multi-tire, eli kuitenkin moni tahoisesta, tasoisesta hallinnosta. Ja nyt kysymmekin itseltämme, että mitä voimme todella tehdä vastataksemme tilanteen haasteeseen, tilanteen, joka on erilainen eri jäsenvaltioissa, jotka haluavat edetä hiukan eri tahtiin. Ja mitä voitaisiin saada aikaan sopimusten kautta EU-hallinnon parantamiseksi? Ja tiettyjä vastauksia me tässä pyrimme tarjoamaan. Ensinnäkin katsomme oikeusperustaa, talous- ja rahaliiton syventämistä. Tässä tietenkin äh, kyse on liikkuvasta maalista. Te kaikki tiedätte, että neuvosto äh, tekee jatkuvasti työtä. Ähm, toki mekin osallistumme puhemiehen kautta ja muuta kautta. Ja pyrimme tässä nyt sel- selkeyttämään, että mihinkä nämä muutokset voivat johtaa ilman, että kuitenkaan perussopimusten muuttamista tarvitaan. Ja tästä on tietenkin aika paljon kiistaa. Sitten kun ajatellaan olemassa olevia sopimuksia ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia, ajatellen tätä koko finanssipoliittista kysymystä, niin kyse on tietenkin finanssipoliittisesta sopimuksesta ja siitä EU-yhteistyön puitteissa ja siitä, mikä on tämän Euroopan parlamentin prioriteetti, jos tällaisesta finanssipoliittisesta sopimuksesta tulee todellisuutta niin, että tulevaisuudessa se voi olla osa äh, Euroopan unionin äh, laillista järjestystä ilman, että sitten syntyisi tällaista pysyvää sirpaloitumista ja ilman, että tarvitaan mitään uusia toimielimiä. Äh, me tietenkin pohjaamme työmme Täisenin mietinnön löydöksiin. Hän teki työtä ja mehän teimme tässä valiokunnassa Ekon valiokunnalle tuolloin lausunnon, jonka monetkin ehdotukset kyllä otettiin heidän mietinnössään huomioon, ei ehkä ihan kaikkia. Tässä tarvitaan nyt todella pohdintaa ja niin kuin hyvin tiedätte, me kovasti toivomme teidän kaikkien huomioita, tarkistuksia. Toivon, että niitä tulee paljon. Ehkäpä kaikkein kiistanalaisin kysymys, jossa meidän täytyy lyödä viisaat päämme yhteen, on tekstin äh, kohta viisi. Minkälainen tulevaisuuden unioni? Mitä halutaan. Ja tämä tietenkin liittyy sitten siihen viimeiseen kysymykseen, että haluammeko perussopimuksen muuttamista, jos niin, minkälaista. Ja Tärkeintä ja tärkeää tässä on ja punaisena lankana tässä mietinnössä on se, että emme halua, että jäsenvaltiot jaetaan erilaisiin ryhmiin. Koko ajanhan tämä tilanne kehittyy hyvin, hyvin dynaamisesti ja myös hyvin hienovaraisesti. Haluamme katsoa tulevaisuutta ja työhypoteesimme on se, että kaikkia jäsenvaltioita kohdellaan yhteisön sääntöjen pohjalta, samoin muun muassa talous- ja rahaliiton ja tähän liittyvien politiikkojen pohjalta ja myös muissa kysymyksissä. Meidän täytyy kuitenkin kysyä itseltämme, että miten tämä todella tehdään, miten tämä toteutuu. Ja kun katsotaan komission luonnosta ja kun katsotaan, mitä sitten on tapahtunut sen jälkeen, eli Van Rompuyn ehdotukset ja mitä sitten tapahtui Eurooppa-neuvoston kokouksessa, niin me hyvin tiedämme, että että näihin vastauksiin ei ole mitään helppoja kysymyksiä. Joka tapauksessa sitten tämä meidän viimeinen kohtamme 5.2 on nimeltään polku kohti sopimuksen muuttamista. Ja kun ajatellaan tilannetta, niin emme me nyt mene tässä ihan mihinkään yksityiskohtiin, koska ainakin me haluamme todella olla hyvin vakavissamme, kun teemme tätä työtä yhdessä Ekon valiokunnan kanssa. Mehän emme näihin taloudellisiin kysymyksiin voi liian syvälle pureutua, vaan institutionaalisiin kysymyksiin. Se on meidän toimivaltaamme, mutta mm, kysymys teille on tietenkin myös se, että miten syvälle me menemme tähän talouspolitiikkaan. Ja kun puhutaan moniportaisesta, monitahoisesta hallinnosta, niin täytyykin kysyä itseltämme, että puhummeko vain tästä vai tulisiko meidän myös pyrkiä todella tällaiseen konsensukseen. Joten tässä näitä kysymyksiä, joiden suhteen etsimme nyt kollegoiltamme ja haemme kollegoiltamme neuvoa. Kiitos. Kiitokset Tarkovski ja seuraavaksi puheenvuoron saa Gualtieri. Olkaa hyvä. Grazie. Eh, ma questo documento di lavoro... Kiitos. Tässä työasiakirjassa, josta kiitän kovasti AFKO-valiokunnan sihteeristöä, joka sen työsti, on kerätty yhteen ja järjestelty kaikki se materiaali, jota olemme tuottaneet liittyen tähän muutaman kuukauden kestäneeseen työhön, joka liittyy monitasoiseen hallinnointiin. Tässä olemme järjestäneet myös kuulemisen perustuslakikysymyksistä Samoin tässä on taustalla Tysonin mietintö. Ja tämä materiaali näytti siltä, että se on muokkautunut varsin johdonmukaiseksi tässä pikkuhiljaa. Ja materiaalin järjestelytyö on tuonut esiin tällaisen kuvan, jossa on tietty punainen lanka. Ja näin on saatu pohja, jonka nojalla sitten voimme todella laatia oman mietintöluonnoksemme. Ja on joitakin kohtia, ongelmavyyhtejä, joita pitää pohtia ja joihin pitää tehdä ehdotuksia. Ja pääasia on ehkä se, että kun on määritelty ja selvennetty kysymys monitasoisesta hallinnoinnista ja eri ongelmat, joita tässä on syntynyt, Eli että saataisiin todella entistä johdonmukaisempi kuva. Meillähän on Euroopassa sisäinen juridinen monitasoinen hallinnointi ja saman ulkoista hallinnointia. Eli meillä on sisäinen ja kehityksen liittyvä ongelma liittyen kompetensseihin. Ja toisaalta tässä pitää muistaa myös toimielinten välinen tasapainotila. Eli integraatio ja kehitys, johon liittyy taloudelliset vaatimukset ja demokraattinen legitimiteetti, ne todella liittyvät toisiinsa ja ovat saman kolikon kääntöpuolia. Koska nykyisen rakenteen toiminta johtaa demokratian vajeeseen ja legitimiteettiongelmaan, ja tämä taas vaikuttaa taloudellisen hallinnointiin. Meillä on nyt sitten moninaisia ongelmia. Ja linja, joka tästä nousee esiin, on se, että säilytettäisiin monitasoisen hallinnoinnin malli, luottaisiin emu, joka on entistä voimakkaampi oikeudellisissa eurooppalaisissa puitteissa, jotka ovat entistä laajemmat. Tämä on siis ensimmäinen perustavan tärkeä valinta tai päätös, jota haluamme teille ehdottaa. Ja tämä on myös se pääpyrkimys, johon eri toimin on pyritty myös komissiossa ja neuvostossa, Eurooppa-neuvostossa – mutta on selvää, että tämä on vasta pohja kaikelle. Toinen tärkeä, merkittävä vaatimus liittyy siihen, millä tavoin tämä kaksitasoinen integraatio ja kehitys sitten toteutetaan, tämä kaksinainen vaatimus. Tässäkin haluamme vahvistaa tällaisen siirtymämallin, jota olemme pikkuhiljaa kehitelleet. Eli että tässä on tavallaan kaksi raidetta vierekkäin, mutta ne toimivat dynaamisesti. Eli pitää katsoa, mitä vaihtoehtoja perussopimukset tarjoavat tällä hetkellä ja toisaalta kuinka niitä ehkä pitää uudistaa. Tämä on poliittinen merkittävä tehtävä parlamentille ja valiokunnallemme liittyen komission mahdollisiin perussopimusuudistusehdotuksiin ennen vaalikauden päätöstä. Meillä ei ole mitään muodollista mahdollisuutta tehdä ehdotuksia sopimusmuutoksista, mutta meidän pitää kuitenkin mietinnössä identifioida erilaisia mahdollisia sopimusmuutoskysymyksiä, joiden osalta pitää sitten aloittaa prosessi komission parlamentin kesken. Mitä tulee sitten itse sisältöön, niin uskon, että tekemämme työ, jota osittain täysin mietintö on vahvistanut, on vahvistanut sitä, mitä oikeudellisissa nykypuitteissa pitää tehdä. Työtä on vielä paljon tehtävänä mietintömme osalta – erityisesti liittyen resurssien eriyttämiskysymykseen, ei pelkästään nykyisen oikeuskehyksen sääntöihin. Tässä pikkuhiljaa on muodostunut näkemys siitä, että voidaan tehdä tällaista eriyttämistä nykykehyksissä. Fiscal capacity on osa tätä komission ehdotuksessa ja samoin se, mitä Tysonin mietinnössä sanotaan monitasoisesta budjetista oikeuskehyksessä ja EUn talousarvion sisällä. Tämäkin on kuitenkin asia, jota pitää käsitellä vielä yksityiskohtaisemmin. Toinen asia, johon ei ehkä nyt kannata puuttua tänään, koska se tarvitsisi oman keskustelunsa, mutta haluan ottaa sen kuitenkin esiin, ovat seuraamukset ja vaikutukset Euroopan parlamentille. Tiedätte, että puhemies on tehnyt ehdotuksen, joka on hyväksytty puheenjohtajistossa, puhemiehistössä, joka liittyy EMUun ja Afkon tulee käsitellä toimivaltuuksensa puitteissa tätä kysymystä. Eli tämäkin pitää ottaa mietintöön mukaan. Ja sitten pitää muistaa myös suhde kansallisiin parlamentteihin. Eurooppa-neuvostossa on hyväksytty tietääkseni 14 suositusta siitä, mitä parlamentti on suositellut. Eli eilen puhuttiin parlamenttien välisistä keskusteluista, siitä, minkä luontaisia ne ovat. Eli Euroopan neuvosto antaa kansallisille parlamentille ja Euroopan parlamentille tehtävän määritellä nämä niiden väliset tehtävät. Ja meidän pitää todella ottaa tähän kantaa. Mutta en lähde nyt käsittelemään yksityiskohtia tältäkään osalta. Ja Rafael puhui sitten tästä arkaluontoisemmasta puolesta, joka liittyy mahdolliseen perussopimusten muutoksiin. Tässä todella tarvitaan vielä lisätyötä. Mutta on uskoakseni kolme kokonaisuutta, joita pitää työstää. Ensinnäkin toimivaltuudet, seutsopimuksen artiklat 3 ja 5, ja se, miten ne konkreettisesti näkyvät esimerkiksi talouspolitiikan artikloissa. Sitten menettelytavat ja toimielinten välinen tasapaino. Se, että siirrytään todelliseen yhteispäätösmenettelyyn. Ja sitten kolmas kokonaisuus liittyy rahoitussäännöksiin, talousarvion omiin varoihin ja niin edelleen. Eli nämä ovat ne kolme kokonaisuutta, joita meidän pitää lähteä työstämään ja joihin pitää tehdä konkreettisia ehdotuksia. En puhu tässä nyt mistään federalistisesta hyppäyksestä, mutta sanoisin, että tässä on kyseessä tietynlainen siirtyminen asteittain kohti federalismia tai kevyttä sellaista, jota ei pidetä minään maalina sinänsä, vaan vasta lähtökohtana tulevalle kehitykselle, jota muut sitten auttavat määrittelemään. Tieri, e allora. Kiitoksia Gualtieri. Jäättämäki on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on tärkeä mietintö ja tämä on tällaista aivovoimistelua. Äh, muutama pääasia minusta on hyvä ja tässä pitäisikin kaikella tavalla korostaa EUn yhtenäisyyttä. Me olemme tähän saakka ainakin korostaneet sitä, että EU on vahva, jos se toimii yhdessä. Nyt viime aikoina on hyväksytty erilaisia ryhmittymiä ja vahvistettu jopa sitä. Minusta parlamentin pitäisi olla tässä tiukkana, että ta kehitetään koko EUn laajuisena. Se on meidän vahvuus ja silloin sananvaltakin EUn ulkopuolella ja globaalissa keskusteluissa säilyy. Toinen asia, minkä ottaisin esille, on komission asema. Tällä kaudella komission asema on heikentynyt. Ja jos katsomme viime ja edellisten huippukokousten päätöslauselmia, niin tehtävät on annettu neuvoston puheenjohtajalle, ei komissiolle minusta parlamentin pitäisi ottaa tähän kantaa että olemmeko me sitä mieltä että aloiteoikeus on edelleen komissiolla vai katsommeko että tämä hallitusten välinen suuntaus on, on parempi. Sitten tähän mahdolliseen sopimusmuutokseen. Minä kytkisin sen avoimuuteen ennen kuin EUlle voidaan missään tasossa antaa lisää valtaa, sen täytyy tulla avoimemmaksi. Ja siinä ei tarvitse sopimusmuutoksia, vaan poliittista tahtoa tehdä päätökset avoimesti niin, että kansalaiset voivat seurata ja tietävät, mitä tapahtuu. Otan tässä nyt vain yhden esimerkin. Nyt on keskusteltu EUn budjetista ja pidemmän aikavälin budjetista. Kansalaisilla, lehdistöllä, mepeillä, kenelläkään ei ole ollut mitään mahdollista seurata viime hetken päätöksiä, mitä kukin taho antaa ja sanoo voimmeko me Euroopan parlamentissa hyväksyä sellaisen lähtökohdan, että esimerkiksi seuraavan seitsemän vuoden budjetista päätetään ilman minkäänlaista avoimuutta. Sitten on nämä monet, monet muutkin asiat, jotka päätetään neljän seinän sisällä. Jos ajattelemme esimerkiksi valiokuntienkin päätöksentekoa kun sitten tehdään näitä kompromissitarkastuksia, niin eiväthän ne valiokunnassa tapahdu, vaan ne tapahtuu jossakin muualla. Ja me sanomme, että on avoimuutta. Mutta siinä edes äänestykset on avoimia, se ei ole niin suuri ongelma. Mutta tämä budjetin salainen päätöksenteko on todella suuri ongelma ja minusta voi kyllä sanoa, että se on häpeäksikin EUlle, eli siihen meidän pitäisi puuttua. Eli nostaisin tässäkin asiakirjassa kyllä, että kaikilla tasoilla tätä avoimuutta korostetaan. Ja vielä yhden avoimuusasian ottaisin tämä äänestyksen, äänestystapa parlamentissa, valiokunnissa ja myös sitten ö, täysistunnossa. Me viime torstailta muistamme äänestykset jolloin oli usean kerran aivan selvät äänestysnumerot neljäsataa puolesta sata vastaan ja puhemies tulkitsi päinvastoin ja täytyi kymmeniä kertoja vaatia tarkistusäänestystä mutta me tiedämme että näitä virheitä tapahtuu. ei ole nykypäivää ei ole todellakaan nykypäivää se, että me nostamme kättä ja äänestämme ja puhe, puheenjohtaja, presidentti sitten vain ar arvioi, että mikä on tilanne. Minun mielestäni, jos me haluamme kehittää EUn päätöksentekoa, meidän pitää nostaa esille myös nämä ongelmat ja näihin pitää saada ratkaisu vasta sen jälkeen kun EU:ssa on avoin päätöksenteko kaikilla tasoilla sille voidaan ryhtyä harkitsemaan sitten joitakin uusia tehtäviä, mutta ei missään tapauksessa sitä ennen. Demokratian edellytykset on ensiksi täytettävä. Kiitoksia. Merci, cher euh, collègue. La parole est à... Kiitos kollegat. Nyt edustaja Bronx. Niin tämä asiakirjahan toteaa, että monitasoinen hallinto on hallintoa, joka on eri nopeuksien integraatiota. Ja mielestäni voidaan todeta, että kaikilla jäsenvaltioilla on lainsäädäntövalta, mutta tietyissä kysymyksissä, muun muassa euroalueeseen liittyvissä kysymyksissä, tilanne on toisen. Niillä on oikeus tehdä päätöksiä. Puhemies Schulz, äh, hänestä kirjoitettiin äh, taisi olla 7. joulukuuta Financial Times-lehdessä, muissa lehdissä en tästä ole mitään nähnyt, e, missä hän on todennut, että e, Ekon valiokunnan ei tulisi olla vastuussa EKPstä, pankkiunionista ja muista kysymyksistä. Niitä varten tulisi perustaa uusi valiokunta, jossa on meppejä kaikista muista jäsenmaista paitsi minun maastani. Ja herra Galtieri taisi viitata tähän lyhyesti tänä aamuna. En usko, että ymmärsin häntä väärin. Minä tässä mietin, että onko tämä vain ilmaisu Schultzin henkilökohtaisesta kannasta vai onko tämän ehdotuksen taustalla jotain laajempaakin suuntausta. Tietenkin neuvostossa voi olla hiukan eri kantoja ja sitten Eurooppa-neuvostossa toisenlaisia riippuen siitä, mitkä jäsenvaltiot taustalla ovat. Minun ensimmäinen reaktioni tähän Schulzin ehdotukseen oli äh, hylkäävä, koska minun kotimaani äh, jäsenet suljettaisiin näin ulkopuolelle. Mutta sitten äh, tulinkin hiukan optimistisemmaksi ja ajattelin, että no tämähän kaatuu kuitenkin omaan mahdottomuutensa, että antaa mennä vaan. Kiitos. Seuraavaksi Duff. Chairman, um... Puheenjohtaja. Tämä voisi olla äärimmäisen tärkeä mietintö, joka valmistelee perustaa valmistelukunnalle, joka varmasti toteutuu 2015 keväällä. se, että komissio ja neuvosto eivät saa viedyksi eteenpäin poliittista pohdintaa syvemmästä integraatiosta. On valitettavaa. Totta kai tässä syntyy mahdollisuuksia myös meille, mahdollisuuksia toimia, täyttä tyhjiä. Minusta parlamentti on varsin vahvassa asemassa. Se voi viedä poliittisen muutoksen agendaa eteenpäin EU:ssa. Olin hämmästynyt, että puheenjohtaja Barroso vaati syvällisempää pohdintaa jäsenvaltioissa. Mutta hän ei puhunut sanakaan siitä roolista, mikä olisi toimielimillä tässä pohdinnassa. Sikäli kun minä ymmärsin, hän myös aikoo julkaista komission ehdotukset perussopimusten muutoksiksi – kuitenkin vasta 2014 keväänä. Tämä on aivan liian myöhäistä, jotta sillä olisi sitten vaikutuksia kampanjointiin Euroopan parlamentin vaaleja silmällä pitäen. Minusta meidän tulisi toimia nopeasti, huolellisesti ja keskittää huomiomme hallinnon käsitteeseen. Ensinnäkin finanssipoliittisen unionin tiimoilta toteutettavan hallinnon rakenteisiin ja mitä tämä tarkoittaa demokratian näkökulmasta. Tässä täytyy huomioida nykyinen komission rakenne ja toimivaltuudet? Pitäisi myös tuoda selvästi esille, minkälaisia välineitä ja valtuuksia olemassa olevalla täytäntöönpanevalla elimellä on ja mitä sillä on oltava, jotta finanssipoliittinen unioni sitten toimii kunnolla. Tämän pitäisi olla meidän työmme pääasiallisena tavoitteena. Totta kai tämä sitten vaikuttaa kaikkeen muuhun. Aina ulkopolitiikasta puolustuspolitiikkaan ja sisämarkkinoihin. Väistämättä se tuo mukanaan myös pohdinnan siitä, miten toimivaltuuksia jaetaan unionin ja jäsenvaltioiden kesken. Meillähän on Lissabonin sopimuksen jako perustana, mutta tämän täytyy mennä hieman pidemmällekin. Sitten on muistettava spekulointi yhdistyneen kuningaskunnan tilanteella. Hallitus aikoo tarkastella omia valtuuksiaan ja aikoo sitten tämän tutkimuksen tulokset julkistaa 2014 vuoden lopussa. Pääministeri Cameron aikoo pitää puheen tammikuussa, näin meille lupaillaan, suuren merkittävän puheen, näin lupaillaan, joka selkeyttää hänen strategiaansa ja hänen taktiikkaansa suhteessa yhdistyneen kuningaskunnan rooliin EU:ssa jatkossa. On hyvin tärkeää, että kaikki valiokunnan jäsenet ymmärtävät, että Ison-Britannian asemaa arvioidaan uudelleen. Sen perustaa määritellään uudelleen mahdollisesti perustavalla tavalla Myös tämä on huomioitava mietinnössämme. Vielä eräs ajatus, joka liittyy parlamenttiin näin lopuksi. Neuvosto on jakautunut ja neuvoston tehtävänä on tehdä päätös omasta muodostaan. Sehän on se toimielin, joka edustaa jäsenvaltioita. Parlamentti ei edusta jäsenvaltioita. Jos parlamentti jaetaan erilaisiin muodostelmiin, valiokuntiin, joissa tietyn kansallisuuden omaavat jätettäisiin ulkopuolelle, niin aivan varmasti siinä rikottaisiin perustamissopimuksia, perusoikeuskirjaa ja omia, omaa työjärjestystämme. Näin ollen se, että puhemies Schulz tai joku kuka tahansa muukin tällaisia ajatuksia esittää, mutta tällä valiokunnalla on oltava hyvin selkeä ja jämäkkä vastaus vastaus sellaisiin esitykseen, jotta käytän, käytännössä johtaisi siihen, että joudumme rikkomaan perustamissopimuksia. Ja tämä voisi tulla myös käsiteltäväksi tuomioistuimeen. Grazie, ancora un intervento, onorevole. Kiitos. Ja vielä Brock on pyytänyt puheenvuoroa. No, sydämelliset kiitokset, arvoisa puheenjohtaja. Muutama huomio kollega Duff kuvaili oikeudellisen tilanteen tuossa puheenvuoronsa lopuksi aivan oikein. Euroopan parlamentti voi nykysopimuksen mukaan tehdä päätöksen vain kokonaisuudessaan. Eli lainsäädäntöä tai lopullisia talousarviopäätöksiä ei voida tehdä ilman, että kaikki 27 jäsenvaltiota ovat mukana. Siksi hän kollega Gualtieri mitä tulee talous- ja rahaliittoon ja euroon, niin eurohan on Euroopan unionin valuutta, Euroopan parlamentti on Euroopan unionin parlamentti ja siksi Euroopan parlamentti on europarlamentti. Tämän on oltava aivan ilmiselvää. Kun ajatellaan Euroopan parlamentin puhemiehen Schulzin puheenvuoroa, niin sitä ei voi mitenkään tulkita väärin. Hän sanoo aivan samaa. Psykologinen tilanne on Euroopan parlamentin oikeuksien suhteen hyvin vaikea tällä hetkellä, kun monessa jäsenvaltiossa todetaan, että mukana äänestämässä ovat ihmiset maasta tai toisesta tekemässä päätöksiä, päättämässä ehdoista, jotka eivät heitä itseään koskaan koske. Eli ne, jotka eivät ole valmiit Äh, olemaan mukana äh, tässä asiassa, eivät voi myöskään saa oike, saada oikeutta tehdä siitä päätöksiä. Minkään, mikään muu olisi kyllä aika, ongelma, oikein, aika ongelmallista. Eli toistan vielä, en halua, että minua ymmärretään väärin. Olen kollegan kanssa tästä aivan oikein, aivan samaa mieltä tästä oikeudellisesta kysymyksestä, mutta meidän täytyy ajatella myös politiikkaa. Tällaisissa kysymyksissä, kun puhutaan talous- ja rahaliitosta, Euroopan keskuspankin pääjohtaja tulee raportoimaan. Ja sitten valiokunnan puheenjohtaja ei edes tule euroalueelta ja hän sitten käsittelee euroaluetta ja esittää siitä tärkeitä kysymyksiä. Tämä on todellinen poliittinen ongelma. Viime vuonna, tänä vuonna tarkoitan, on käyty monia keskusteluja monen jäsenval, monissa jäsenvaltioissa, monissa eri, monilla eri tahoilla ja tasoilla, että voidaanko talous- ja rahaliittoa edistää yhä enemmän päätöksiä tehdään Euroopan tasolla ja tätä parlamentaarista puolta hallitsevat ne, joita asia ei koske. Ja tästä tehdään sitten päätelmää, että kun kerran näin on, niin Euroopan parlamentti, kun toimivalta Euroopan tasolla lisääntyy, ei voi olla se kamari, eh, joka asioita valvoo. Ja sitten ehdotetaan, että pitäisikö olla 17 jäsenvaltion parlamentti, ehkäpä 17 jäsenvaltion plus Euroopan parlamentin yhteinen parlamentti. Kaikkea tällaista tässä viime kuukausina on noussut esiin. Ja täytyypä sanoa, ja tämä liittyy Van Rompuyn ja Barroson kantaan ja asiakirjoihin, joita heidän alaisuudessaan on valmisteltu ja heidän vastuullaan on valmisteltu, niin tämä keskustelu on viime aikoina hiukan rauhoittunut ja viimeisten parin kolmen kuukauden aikana ei nyt ehkä enää ole noussut tällaisia asioita esiin. Mutta se huoli, joka meillä on, on nyt ehkä lähinnä se, että miten voi välittää ilman, että sotkee tätä soppaa liikaa sellaisen viestin, että ongelma on tiedostettu. Ja tämä voi tapahtua vain parlamentin itsesääntelyn kautta esimerkiksi äh, alivaliokunnan kautta, jolla ei ole päätöksenteko-oikeutta, mutta äh, jolla oli sitten symbolisesti jotain tarjottavaa. No tähän mennessä näin ei kuitenkaan ole tehty. No, brittiystävämme, jotka aina kovasti hyvin ener, ener, tie, kaikki tietävät, että minä puolustan, puolustin aikoinaan brittien jäsenyyttä ja nyt puolustan heidän jäsenyyttään edelleen – ja Piru vieköön kollega, joka ei halua olla missään tekemisissä Euroopan unionin kanssa, niin haluaa sitten kuitenkin olla päättämässä. Niin, että kun asia ei kerran minua koske, enkä halua se minua koskevan, niin jätä sitten muut rauhaan. Eikö tämä nyt olisi pikemminkin se kanta, joka voisi pikemminkin olla herrasmiesmäistä, kun te olette tämän gentleman herrasmiesmäisyyden siellä keksineet siellä teillä päin. Antakaa meidän äh, päättää. Meidän on nyt keskusteltava tästä ehdotuksesta. Ja jos tässä nyt tällainen hiljainen äh, hyväksyntä saadaan, niin eihän se voi olla sitten äh, mitenkään juridisesti sitova, mutta se olisi sitten tällainen herrasmies-sopimus. Herrasmiesten välinen sopimus. Ja jos äh, tämä sitten tarpeen olisi, niin äh, tästä varmaan keskustellaan tulevien parin kolmen kuukauden aikana. Minä ainakin olen sitä mieltä, että ei Euroopan parlamentissa eikä Euroopan unionissa ylipäätään tulisi mitään uusia aaltoja nostattaa, vaan tulisi pyrkiä äh, parlamentin, parlamenttina toimia yhtenä rintamana ja on kovasti ikävää, jos Euroopan parlamentti äänestää eri kokoonpanoilla, aina riippuen siitä, ketä asia koskee. Jos puhutaan vaikkapa Schengenistä tai emusta, niin tällainen Euroopan parlamentin sirpaloituminen olisi todella, todella epätoivottavaa. Kiitoksia, Brock. Nyt muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, mutta kaksi esittelijämme voivat kertoa nyt aikataulusta tietoa aikatauluehdotuksista, milloin he uskovat mietintöluonnoksen olevan valmiina. Tänään keskustelimme ainoastaan tästä englannin kielisestä työasiakirjasta ilman käännöstä muilla kielillä. Ja tämä onnistuu paremmin, kuin käännökset on saatu, eli minkälaista aikataulua tässä tullaan noudattamaan. Gualtieri. Kiitos. Aluksi Minäkin haluaisin vielä kommentoida tätä käymäämme keskustelua liittyen ehdotettuun alivaliokuntaan. Olen aivan yhtä mieltä niistä asioista, joista Elmar Brock puhui. Me olemme poliittinen toimielin, joten meidän tulee toimia aktiivisesti ja dynaamisesti tässä äärimmäisen arkaluontoisessa asiassa, jossa se koulukunta, joka on sitä mieltä, että koska parlamentti ei pysty toimivaltuukseensa nojalla toteuttamaan europäätöksiä, sen pitää olla tällainen hallitusten välinen niiden kanssa toimiva parlamentti. Tämä on voimakas näkemys, joka on vallalla. Tähän liittyy demokraattinen legitimiteetti, joka on äärimmäisen tärkeää. Eikä ole ollut helppoa määritellä asioita tarkkaan. Tämä on sellainen, tämä Euroopan parlamentin puhemiehen tekemä ehdotus on sellainen, että sitä pitää pitää tiettynä viestinä parlamentin kyvystä puuttua näihin asioihin erityisesti poliittisella tasolla. Ja konkreettisesti en usko, että, ja vastustaisin tällaista, että tultaisiin tai tehtäisiin sellainen päätös, jossa muodollisesti sovittaisiin joidenkin kollegojen syrjimisestä parlamentin alivaliokunnassa. tarvitaan ratkaisu. Meillä on esimerkiksi puolustus, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka kysymykset ja alivaliokunta, joka käsittelee kysymyksiä, niin ehkä samalla tavoin, samoilla linjoilla voisi olla euroaluetta käsittelevä alivaliokunta, joka olisi Ekon valiokunnan alainen. Tanska ei osallistu puolustuskysymyksiin, siksi on aivan oikein, että sedessä ei ole varsinaisia tanskalaisjäseniä. Paraisen kyllä. Tämä ei ole kiellettyä, mutta tämä ei ole järkevää, aivan kuten Elmar Brock totesi. Tämä olisi mahdollinen ulospääsy tästä keskustelusta, mahdollinen ratkaisu, niin että säilytettäisiin kaikkien jäsenten tasa-arvo, mutta samalla annettaisiin selkeä poliittinen viesti siitä, että Euroopan parlamentti kiinnittää huomiota asioihin, että se pystyy käsittelemään näitä legitimiteettikysymyksiä ja että se pystyy tulla käsittelemään laajemmin euroalueeseen liittyviä kysymyksiä. Ja mahdollinen ratkaisu tulevaisuudessa silmällä pitäen olisi tällainen eriytyminen. Tarvittaisiin todella parlamentin mukautumista tilanteeseen. Jos olisi budjetti, joka rajoittuisi ainoastaan tiettyihin jäsenvaltioihin, niin silloin parlamentilta tarvittaisiin mukautumista niin, että se voi pitää kiinni omista toimivaltuuksistaan budjettikysymyksissä niin, että niitä ei ulkoa käsin sannella muilla rakenteilla. Eli me tässä välitämme viestin, jotta voimme valmistua käymään tulevina vuosina tätä keskustelua. Palatakseni sitten vielä tähän aikataulukysymykseen. Mielestäni teimme hyvin odottaessamme hieman pidempään. Nyt on tehty ehdotuksia ja olen Duffin kanssa yhtä mieltä siitä, että valiokunnan itselleen asettama päivämäärä on liian pitkällä – Meidän pitää päästä mietinnössä eteenpäin ajoissa, jotta parlamentille jää mahdollisuus e- tehdä oma ehdotuksensa mahdollisiin sopimusmuutoksiin ennen komissiota. Tämän näiden rajojen puitteissa nyt on lykätty tiekartan esittelyä kesäkuulle neuvostossa ja meidänkin pitää käyttää tarpeeksi paljon aikaa niin, että pääsemme tähän prosessiin todella mukaan. Eli liiallistakaan kiirettä en tässä nyt halua syntyvän niin, että mietintöluonnos esiteltäisiin vaikka tammikuussa ja oli, olisimme osalta, osa, omalta osaltamme valmiita liian pikaisesti. Mutta ehkä seuraavalla puolivuotis kaudella mm, esimerkiksi helmikuussa, no tästä voidaan keskustella, niin että siis mietintöluonnos saataisiin helmikuun paikkeilla ja sitten maalis ja kesäkuussa parlamentti voisi ottaa asian kantaa ja keskustella siitä. Mutta tietenkin pohdimme asiaa konkreettisesti tulevina, tulevina viikkoina. Kiitos. Mm, Kiitos. Haluaako Traskowski lisätä jotakin? Ei? Hyvä. Dobbiamo fissare di nuovo l'argomento della seduta. Meidän pitää siis lyödä lukkoon tarkistusten jättämisen määrä aika 18. helmikuuta. Onko tämä hyvä päivä kaikille? Selvä. Sitten esityslistalla eteenpäin. Siinäkin on samat yhteisesittelijät Troskovskia Gualtieria aiheena Euroopan parlamentin kokoonpanon vuoden 2014 vaalien jälkeen. Puheenjohtajakokous on vahvistanut mahdollisuuden siitä, että voi olla kaksi esittelijää. 14 artiklan 2 kohta antaa meille velvoitteen käsitellä tätä ja Nyt kuulemme kahta esittelijää. Gualtieri ensin. Kiitos. Niin kuin tiedätte, 2014 toimitetaan seuraavat Euroopan parlamentin vaalit ja poikkeusjärjestely, joka tällä hetkellä on voimassa koskien Euroopan parlamentin kokoonpanoa, päättyy. Nyt meillä on tällainen kaksinkertainen poikkeus liittyen Euroopan parlamentin kokoonpanon sopimuksen mukaan. Tässä on poikkeus, joka mahdollistaa sen, että on 99 paikkaa 96 sijaan, joka on tämä maksimi Saataisinko salista muut mikrofonit pois päältä? Tämä tulkkaaminen on mahdotonta, jos useampi mikrofoni on kerrallaan päällä. Suotteko? Anteeksi, mutta Saksan tulkit valittavat, että täällä on usea, usea mikrofoni päällä ja näin ollen tulkkaus ei onnistu. And we have a... Tulkit kiittävät. Sitten on toinen poikkeus Kroatiaa varten, joka mahdollistaa sen, että että 12 kroatialaista tarkkailijajäsentä voivat tulla Euroopan parlamentin jäseniksi 754 jäsenen lisäksi. Niin, että tässä parlamentissa tämän lainsäädäntökauden loppuun asti, jolloin Kroatian jäsenyys on toteutunut tällä välinne, niin parlamentilla on 766 paikkaa. Joten seuraavassa kaudessa siirrytään viiteen yhteen, koska poikkeusjärjestelyt päättyvät. Paitsi jos sopimusmuutos tapahtuu tällä välin, mutta se on hyvin epätodennäköistä. Näin ollen Euroopan parlamentin kokoonpano on sopeutettava artiklan 14.2 mukaisesti sopimuksessa jossa todetaan, että ehdotus, aloite Euroopan parlamentin kokoonpanosta on tehtävä neuvostossa yksimielisesti Euroopan parlamentin hyväksynnällä sitten. Joten meidän velvollisuutemme on nyt tehdä tämä ehdotus. Mitä Euroopan parlamentin kokoonpanoon tulee, sen tulee kunnioittaa tätä 750 plus 1 eli puhemies lukua, joka on todella eh, sitten nämä vähimmäis- ja enimmäiskynnykset ovat 6 ja 96. Me teemme konkreettisen ehdotuksen ennen seuraavaa AFKon kokousta, niin että se ehditään myös kääntää. Ja meidän täytyisi ehkä nyt pitää mielessä kolme periaatetta. Ensimmäinen periaate on degressiivisen suhteellisuuden periaate. Meillähän on jäsenvaltioiden ja kansalaisten unioni ja meidän on löydettävä tasapaino kansalaisten edustuksen välillä yhtäältä yksi mies yksi ääni periaatteen mukaisesti ja toisaalta periaate, joka on käytössä kaikissa liittovaltioissa eri, eli jäsenvaltioiden edustusta. Tässä on löydettävä tasapaino ja tämän degressiivisen edustuksellisuuden periaate, niin kuin Lamassuurin mietinnössä aikoina todettiin, on se, että mitä suurempi väestö, sitä suurempi määrä paikkoja Euroopan parlamentissa ja toiseksi mitä suurempi väestömäärä, sitä useampaa kansalaista kukin Euroopan parlamentin jäsen edustaa. Tämä on tämä degressiivinen suhteellisuus ja teknisesti tätä on mahdotonta kunnioittaa sataprosenttisesti jos täysin kunnioitettaisiin tätä ensimmäistä elementtiä ulottuvuutta, niin sittenhän jäsenvaltioilla olisi kaikilla yhtä monta paikkaa. Eli siis tällainen tekninen määräys ei voi olla kaiken pohjalla, mutta se on toki kuitenkin periaate, jota tulee kunnioittaa. Eli suhteellisuus, mutta samalla sitten tämä degressiivisyys. Toinen elementti, joka tulee ottaa huomioon, on seuraava. Myös Severin Lamassuur-mietinnössä on todettu, että Euroopan parlamentin tulee kunnioittaa näitä minimi- ja maksimimääräyksiä. Ne eivät ole ehdottomat, mutta poliittisesti ja myös institutionaalisista syistä meidän on rajattava jäsenten määrä vähintään kuuteen ja korkeintaan 96, jotta suhteellisuus toteutuisi. Tällä on ne vaikutukset, että jos kunnioitamme tätä 96 jäsenen kattoa, kattoa ja seuraamme eh, degressiivisyyden periaatetta, niin teoriassa esimerkiksi Ranskan paikkoja tulisi lisätä, koska joko tulee vähentää eh, Saksan paikkoja tai sitten jätetään eh, tätä, tämä degressiivinen suhteellisuus huomiotta. Mutta tässä puhutaan siis tällaisista suuntaviivoista, periaatteista. Ne eivät ole ehdottomia sääntöjä. Eli täytyy ottaa tämä degressiivisyys huomioon, mutta samalla myös suhteellisuus. Mehän kaikki tiedämme, että eh, Lissabonin eh, tapaus Saksan perustuslakituomioistuimessa mm, tuolloin todettiin, että tämän parlamentin eh, suhteellisuuden puute – vaarantaa sen oikeutuksen. Minä olen täysin eri mieltä itse, mutta meidän on muistettava myös tuo Saksan perustuslakituomioistuimen huomio, emmekä me voi muuttaa degressiivisyyttä sen pidemmälle kuin mitä on olemassa. Suomeksi kyse on siis alenevan suhteellisuuden periaatteesta, vaikka tulkki tässä, tässä onkin puhunut degressiivisyydestä, aleneva suhteellisuus. Ja aivan ilmeistä on, että suuret jäsenvaltiot äh, menettäisivät suhteessa enemmän paikkoja kuin keskikokoiset ja pienet, ja siksi tätä alenevan suhteellisuuden periaatettakin täytyy kunnioittaa tietyissä rajoissa. Muuten parlamentin oikeutus asetetaan kyseenalaiseksi. Joten tämä on tämä toinen elementti. Ja jos nämä molemmat jotenkin sitten lasketaan matemaattisen kaavan mukaan, niin sitten tämä johtaisi aika suurenkin paikkamäärien muutokseen. On Cambridgein malli ja tällainen parabolimalli. Ja Cambridgein mallissa paikkojen jako menisi aivan uusiksi eikä se kyllä olisi sopivaa eikä toivottavaa. Mutta jos otetaan tämä matemaattinen malli ja tämä äh, degressiivisyys enemmän huomioon, ja näin ollen esimerkiksi nämä Kroatian paikat ja myös äh, laajemmalti tämä parapolimalli todella mahdollistaisi sen, että näitä kahta ensimmäistä periaatetta kunnioitetaan. No nyt päästään sitten tähän kolmanteen asiaan, joka tulisi ottaa huomioon, nimittäin eh, terve järki. Ei varmaankaan voida tulla sellaiseen päätelmään, että alenevan suhteellisuuden periaatetta on täysin kunnioitettava ja kattoa on täysin kunnioitettava ja tämä johtaa merkittävään äh, uudelleenjakoon paikkojen suhteen. Siksi pitää muistaa myös äh, käytännöllisyys, terve järki, eli tämä kolmas periaate. Täytyy muistaa se, että tämä paikkajako on hyväksyttävä yksimielisesti, ja siksi johtopäätökseni olisikin tällainen käytännönläheinen, pragmaattinen ratkaisu, jossa otetaan huomioon aleneva suhteellisuus ja ö, kyllin pitkälle menevä suhteellisuus, ottaen huomioon tämä paikka määrän katto, ettei tässä sitten Saksan perustuslakituomioistuin ärähdä. Ja täytyisi löytää tällainen käytännönläheinen malli, joka johtaisi siihen, että nämä ähm, menetykset minimoitaisiin. Eli tässä olisi tällainen äh, tilanne, jossa kukaan ei saisi lisää paikkoja, eikä kukaan menettäisi enempää kuin korkeintaan yhden paikan. Tämän tulisi mielestäni olla meillä tässä johtonuorana. Ja näin nämä kaksi ensimmäistä elementtiä otetaan huomioon. Eli täytyy olla pragmaattinen, jotta saa myöskin konsensuksen Euroopan parlamentissa aikaan ja yksimielisyyden neuvostossa. Nyt ei mielestäni ole oikea hetki tarjota tai esitellä vielä mitään konkreettisia lukuja, niitäkin toki jo tarkastelemme, mutta mielestäni oli tarpeen valiokunnalle esitellä ne periaatteet, jotka ehdotuksemme taustalla kummittelevat. Eli otetaan huomioon. Otetaan tämä aleneva suhteellisuus huomioon, öö, katto, mutta myös käytännönläheisyys, terve järki. Tässä kaikki. Tarkovski. Kiitos. Nyt onkin tullut paljon puheenvuoropyyntöjä ensin Tarkovski. A, a few general... Haluaisin vain esittää muutaman yleisluontoisen kommentin. Ensinnäkin me kaikki tiedämme, kuinka vaikea tämä kysymys on, koska on äärimmäisen vaikeata menettää paikkoja. Meillä on ollut epävirallisia keskusteluita tästä aiheesta ja on hyvin vaikea menettää edes yksi paikka. Tämä on jokaiselle jäsenvaltiolle vaikea ja sen me tiedämme. Mikä sitten olisi toinen ratkaisu? Siinäpä kysymys. Nyt me nostamme esille mahdollisimman pragmaattisen ratkaisun, niin pragmaattisen kuin, kuin olla voi, jos me haluamme päästä sellaiseen tilanteeseen, että kukaan ei menettäisi enempää kuin yhden paikan. Aivan suoraan sanottuna, eihän tämä ole aivan oikeudenmukaista, palaan tähän hetken kuluttua. Mutta jos pääsemme tähän käytännönläheiseen ratkaisuun, niin oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa ei ole. Muut vaihtoehdot olisivat sellaisia, että vaadittaisiin lisäpaikkoja parlamenttiin. Mut vaihtoehdot olisivat, että näin näinä vaikeina aikoina emme päässeet sopimukseen ja ainoa ehdotus, joka meillä neuvostolle on esittää, on pyytää 12 eh, lisäpaikkaa parlamenttiin. Tälle tielle en haluaisi lähteä, koska voitte vain kuvitella, minkälainen kuva syntyisi Euroopan parlamentista näinä kriisiaikoina. jos Euroopan parlamentti nyt ainoana ehdotuksenaan ehdottaisi lisäpaikkoja. Minkälaista vallankumouksellista muutosta ei varmaankaan parlamentissa pystytä toteuttamaan, jos ei huomioida muita kysymyksiä, esimerkiksi neuvoston äänestyskäytäntöä. Äh, Tietysti kun me keskustelemme perussopimusten muutoksista, niin siellä sitten kenties joudutaan pohtimaan myös laajempaa, radikaalimpaa ratkaisua. Robert oli aivan oikein, kun hän mainitsi kontekstin, joka liittyy eri ratkaisuihin, joka on noussut esille. Meidän näkökulmastamme tärkeintä on se, että määritelmä, joka alenevalle suhteellisuudelle on annettu Lamassuurin mietinnössä, ei johdu siitä, että tämä on paras käsite, vaan tämän on oltava jonkinlainen viitekohta, josta parlamentti äänesti edellisellä vaalikaudella. Näin ollen tärkeintä on suhde väkimäärän, väestön ja toisaalta paikkamäärän välillä. Eli tässä liikutaan jossakin Saksan ja toisaalta Maltan ja Luxemburgin välillä. Jos me haluaisimme olla todella oikeudenmukaisia ja ottaisimme pelkästään huomioon historiallisen kehityksen ja Lamasur Severinin mietinnön, niin joidenkin suurten maisten pitäisi, pitä, maitten pitäisi saada pari paikkaa lisää, ja vaikkakin sitten päästäisiin oikean suhdelukuun, niin jotkut maat häviäisivät jopa kaksi-kolme paikkaa. Joka tapauksessa kaikki vähintään yhden. No oikeastaan menemme tässä pidemmälle niin, että hyväksymme sellaisen säännön, säännön joka ei sunkaan ole helppo niille valtioille, joiden pitäisi oikeastaan saada lisäpaikkoja, mutta nyt ne joutuvat sitten toimimaan tällä tavalla lähivuosina. Kenties tässä sitten ajaudutaan keskustelemaan myös eh, perustamissopimuksesta ja kenties joudutaan vähentämään paikkoja jopa Kroatialta. Jos Lamassur Severin mietintöä noudatetaan tiukasti, niin sitten tietyiltä jäsenvaltioilta pitäisi vähintää, vähentää ainakin kaksi paikkaa. Tämä olisi vaikeata poliittisesti näille maille hyväksyä. Todettaisiin, että tuo häviää yhden ja tämä häviää kaksi, eikä olisi mitään laajempaa sopimusta paikoista. Sen takia me ehdotamme tätä käytännönläheistä ratkaisua niin, että tietyt maat häviäisivät paikan. Toki tässä on myös epäsuhtaa tässä järjestelmässä, koska jos haluaisimme olla aivan oikeudenmukaisia, niin jotkut jäsenvaltiot häviäisivät kaksi paikkaa. Emme me halua pakottaa minkäänlaista ratkaisua tämän parlamentin hyväksyttäväksi. Se olisi epärealistista, mutta tämä on oikeastaan ainut vaihtoehto. Toinen vaihtoehto olisi se, että vaadittaisiin lisäpaikkoja parlamenttiin, ja näinä aikoina e, tälle tielle ei voida lähteä parlamentissa. Ja se, pitää, se on myös sellainen ratkaisu, joka täytyy pitää mielessä kaikissa toimielimissä. Me joudumme neuvottelemaan parlamentin nimissä myös syvällisemmistä uudistuksista Euroopan unionissa. Kiitos. Kollega Duff, tocca lei. Seuraavaksi Well, uh, we begin again on this. Kiitos. Aloitamme jälleen keskustelut tästä aiheesta, mutta haluan nyt ensin korostaa, kuinka kiireellinen tämä kysymys on. Meidän pitää olla valmiita siinä vaiheessa, kun Kroatia liittyy EU-hun. Tämän on tarkoitus tapahtua heinäkuussa. Eli pitää tietää, että heillä on tietty määrä parlamentin jäseniä 11, jos ketään kiinnostaa. Ja olimme sopineet, että olisi parempi, että tästä olisi sovittu jo nyt. Joulukuussa 2012. Tämä oli meidän tavoite aikamme siihen, että sovittaisiin seuraavan parlamentin paikkajaosta. Toiseksi, tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun parlamentti on käyttänyt oikeuttaan tehdä ehdotuksen tästä aiheesta Lissabonin sopimuksen nojalla. Ja mielestäni meidän pitää pyrkiä tässä nyt toimimaan oikein ja varmistaa se, että tässä ei toimita niin kuin jossakin basaarissa, kuten aikaisemmin on tehty hallitusten välisessä konferenssissa aamun pikkutunteina. pitää saada, tai tällä kertaa ei luoda mitään pakettia, emmekä voi ottaa käyttöön mitään uutta budjettikohtaa, jonka kautta voidaan helpottaa sellaisen jäsenvaltion asemaa, joka menettää parlamentin jäsenten paikkaa, kuten hallitusten välisen konferenssin aikana oli joten tätä on vaikea saattaa päätökseen. Mielestäni parlamentissa eikä varsinkaan neuvostossa. Ja kolmanneksi meidän pitää myöntää se, että tällä hetkellä rikomme sopimusta ja sen periaatetta alenevasta suhteellisuudesta. Tällä hetkellä sitä ei kunnioiteta parlamentin paikkajaon osalta. Kuuntelin Roberton kuvausta tästä periaatteesta punaisena lankana. Jotkut pitävät sitä laillisena periaatteena ja kriteerinä ja Kaasuen perustus lakituomioistuin ymmärtääkseni pitää alenevan suhteellisuuden periaatetta tärkeämpänä juridisena periaatteena kuin pelkästään suuntaantavana. antavana Siksi emme saa lamaantua ja pitää kiinni ainoastaan Severin Lamasurin mm, muotoilusta, kaavasta. Se laadittiin kyllä parlamentissa, mutta ei sitä ole koskaan lyöty lukkoon juridisena välineenä. Ja kuten aikaisemmin olen tehnyt, niin ehdottaisin, että tuota Lamasur Severin kaavaa muutettaisiin. Toivottavasti päätöksestämme tulee looginen ja avoin. Meidän pitää pystyä selittämään sitä äänestäjille ja kansalaisille meidän pitää pystyä kertomaan heille se, miksi paikkajako on se, mikä se on. Tätä emme ole koskaan aiemmin pystyneet tekemään. Tästä päätöksestä ja sopimuksesta pitää tulla tietysti käytännön läheinen, mutta käytännön läheisen pitää kuitenkin olla sellainen, joka toimii ja joka oikealla tavalla voidaan löydä lukkoon todennäköisesti 2015 alkavassa hallitusten välisessä konferenssissa. Tässä on ehdotettu sitä, että vähennyksien pitää olla mahdollisimman pieniä, eikä minkään valtion ole määrä saada uusia paikkoja. Etsitään yhtätoista, vapaaehtoista jäsenvaltiota luopumaan yhdestä parlamenttipaikasta. Jotkut ehkä pitävät parlamenttipaikkoja tärkeämpänä kuin toiset. Ja tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, löytyykö vapaaehtoisia, jotka luopuisivat sitten paikasta. Siinä on sitä seria. Fok. Niin, tämä on todella mielenkiintoinen ja vakava asia. Fox. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Robertoa ja Rafaelia heidän äh, puheenvuoroistaan. Olen molempien kanssa samaa mieltä siitä, että emme halua kasvattaa Euroopan parlamentin paikkamäärää. 754 on sekin jo liikaa. mitä ehdotukseenne tulee, minun mielestäni se 751 sinne ei todellakaan tulisi olla tavoite. Voi olla, että neuvostossa ehdotuksenne, ää, äh, ehdotuksenne vielä lisätäänkin paikkoja. Ne voidaan tehdä toki alkuperäinen ehdotus, joka on alle 751. Ja minun mielestäni äh, teidän ei tulisi rajoittautua yhteen ainoaan äh, vähennykseen, paikkavähennykseen per valtio ehkäpä pikemminkin kahteen. Tiedämme, että tätä ehdotusta ne tullaan sitten muuttamaan neuvostossa. Sehän on toki aina näin. Ja jos teidän lähtökohtanne on 751, jossa paikkoja vähennetään siis korkeintaan 11, niin sitten se on parlamentin kannan alku ja loppu. Jos aiotte käydä neuvoston kanssa neuvost- neuvottelut? Ai te ette aio. Minä luulin, että haluatte neuvotella neuvoston kanssa ja siksipä minä ehdottaisin, että poistetaan nämä kolme Saksan paikkaa ja sitten yksi pois kaikilta muilta 27 jäsenvaltiolta. Tämä olisi sitten 736, eli 30 paikkaa lähtisi Eli parlamentti, joka maksaisi veronmaksajille vähemmän. Ja sitten tästä voivat neuvostossa lähteä heivaamaan lukua ylöspäin. Mutta jos te teette näin varovaisen alkuperäisen ehdotuksen, jossa Saksa menettää vain kolme paikkaa, niin kuin tiedämme tapahtuvan, ja sitten etsitte muita vapaaehtoisia, niin kuin Andrew sanoi, niin kyllä asetatte itsenne aika kovaa väli, välikäteen, <laughs> että lykkyä pyttyy vaan may I just give a clarification? Not I want to make an En nyt halua välttämättä puheenvuoroa pitää, mutta tekninen selitys tähän keskusteluun. Nyt keskustelu on menee, menemässä aivan hyödyttävän suuntaan. Oikeastaan oikeudellinen selkeytys, lisäselitys. Ensinnäkin, meillä on perussopimuksen määräys, eli ei ole minkäänlaista kaupankäyntiä parlamentin koosta, eli 751 paikkaa, jollei sitten aloiteta perussopimusten muutosprosessia. Tämä on pöytäkirja, jota sitten pitäisi muuttaa. Sitä on muutettu yksimielisesti. Me emme siis voi tälle tielle lähteä. Me emme käynnistä neuvotteluja koosta. Toki paikkamäärää voidaan myös pienentää. Meidän täytyy, ei, ei voida ehdottaa sitä. Meidän täytyy tehdä ehdotus, joka on siis 751 ja se, siinä kaikki. Ja sitten neuvosto äänestää yksimielisesti ja parlamentti antaa tälle sitten hyväksyntänsä. Tästä syystä parlamentin pitäisi pyytää, että tämä ehdotuksemme hyväksytään, eikä minkäänlaista kauppaa käydä. Ja sitten me annamme hyväksyntämme, mikäli neuvostoehdotuksemme hyväksyy Tästä keskustellaan jatkossa valiokunnassa, mutta tämä on oikeudellinen tilanne, missä nyt ollaan. Honorable eh, Agnew. Kiitos sitten Agnew. I come from the eastern region. Minä tulen eh, Yhdistyneen kuningaskunnan itäosista. Siellä asuu noin 5,5 miljoonaa ihmistä ja me saamme seitsemän jäsentä. Kyproksella on käsittääkseni miljoona kansalaista ja heillä on kuusi meppiä. Eli tässähän on valtava vääristymä. Tämän lisäksi sitten vielä on tämä asian rahoituspuoli. Nämä viisi ja puoli eh, Itä-Anglian ihmistä ovat nettomaksajia, kun sitten taas ne kyproslaiset ovat nettosaajia. Eli se tekee asiasta vieläkin hankalamman, vaikeamman. Mitä? En kuullut, mitä sanoitte. No niin, ja nyt meni ajatuskin poikki tässä. Eh, siis jos halutaan kasvattaa Euroopan parlamentin kokoa, niin sehän maksaa rahaa. Menkää yliedustettuihin jäsenvaltioihin ja sanokaa, että jos haluatte säilyttää yliedustuksenne, se maksaa teille. Se maksaa kaksi miljoonaa euroa per meppi. Sanokaa heille, että kysykää kansalaisilta, että jos haluatte olla yliedustettuja, niin kansalaiset Eh, joutuvat maksamaan lisää veroja, että tästä saadaan huolehdittua. Eikö se olisi ihan reilua? Kiitos. Grazie lei, onorevole Rangel. Kiitos sitten Rangel. I'd like to say that I'm always astonished when we... Minä olen kyllä aika hämmästynyt, kun tämä keskustelu nyt käynnistyi uudelleen. En esimerkiksi ymmärrä, miten kollegamme Fox sanoi, että hänestä 751 meppiä on liikaa 500 miljoonalle kansalaiselle, kun alahuoneessa on 600, plus sitten vielä ylähuonekin. Pienentäkää omaa parlamenttia ja puhukaa sitten tähän suuntaan. Jos pienennätte omanne, niin, niin. I know. Okay. I'm not, I'm not speaking to you. I'm... En minä puhu teille, vaan puhun Foxin paikalle, joka on nyt tyhjänä. Yes, but it happens that you are next to him. Te olette siinä vieressä sattumalta. Tässä kaikki mitä voin sanoa. Mutta minä en puhunut teille, koska todellakaan en puhutellut teitä. Kollega Duff on kyllä aika lailla vakuuttava argumentteineen. Hän onnistuu puhumaan tästä varsinaisesta aiheesta, e-, eikä puhu neuvostosta. Miten joku voi ehdottaa että muutettaisiin parlamentin tasapainoa ilman, että viitattaisiin sanallakaan neuvostoon? Katsotteko, ajatteletteko, että voimme muuttaa parlamentin tasapainoa muuttamatta neuvoston tasapainoa? Karlsruen tuomioistuin on käsitellyt asiaa ja siellä Bremenille ja Saarlandille on annettava kolme ääntä ja Bayerille ja Reinimaalle, Westfalenille kuusi ääntä. Jos Kyprokselle annetaan kolme ääntä, niin sitten neuvostossa tämä näkyy ja sitten ollaan tiukasti suhteellisia parlamentissa, mutta ei tähän olla valmiita kotona noudatetaan yhtä sääntöä ja sitten parlamenteissa toista sääntöä, joka tarkoittaa sitä, että suurilla mailla on kaksi kertaa, kaksinkertainen edustus sekä parlamentissa että neuvostossa. Eli demografiset kriteerit parlamentissa, demografiset kriteerit neuvostossa. Tämä on aivan mahdotonta. Sinä päivinä, kun on valmis hyväksymään sen, että tasa-arvoisesti toimitaan, järkevästi toimitaan neuvostossa, niin sitten voidaan käsitellä, suhdella, kohdella eri jäsenvaltioita oikeudenmukaisesti myös parlamentissa. Tässä ei haluta tasa-arvoa jäsenvaltioiden välillä. Sehän on, on kaiken perustana Yhdysvalloissa, Kanadassa, Sveitsissä, Meksikossa, Intiassa – Tässäkö halutaan sitten ensimmäisen luokan maita ja toisen luokan maita ja jonkinlainen federaatio niiden välillä? Sehän on aivan mahdotonta. Ei tällaista ole olemassa. Kuka tässä on oikea federalisti? Ne, jotka haluavat erilaisia paikkoja ylähuoneeseen ja toisenlaisia paikkoja alahuoneeseen. E- emme me tällaista voi hyväksyä, tämä on mahdotonta. Ja täytyy sanoa, että me voimme kunnioittaa alenevan suhteellisuuden periaatetta oikein hyvin. Esimerkiksi teidän ehdotustanne Kroatian äh, tilanteessa. Ja sitten tämä suurten jäsenvaltioiden kysymys. Siinä täytyy huomioida äh, Saksa, Ranska, Italia, Espanja, Iso-Britannia. Jos muutoksia tehdään, niin sitten noudatetaan alenevaa suhteellisuutta aivan niin kuin Lamassur osoitti oikein hyvin, jos Saksa menettää paikkoja, niin sitten Ranska on tässä samassa jamassa. Täytyy täysin kunnioittaa alenevan suhteellisuuden periaatetta. Minä katson, että teidän ehdotuksenne on rakentava ehdotus, Gualtieri Traskoski ehdotus. Se on käytännönläheinen ja rakentava. Mutta en ole samaa mieltä niistä argumenteista, jotka vallitsevat tämän ehdotuksen takana. Jos halutaan federaatio, niin aina on oltava nämä kaksi kamir, ka, kamaria. Kun hyväksytään demografinen painoarvo neuvostossa, niin ei voida jättää pois tätä valtion painoarvoa parlamentissa. Tämä on se hinta, joka joudutaan maksamaan, kun ei hyväksytä tasa-arvoista kohtelua neuvostossa. En ymmärrä sitä, että halutaan epädemokraattista järjestelmää. epädemokraattista toimintaa tämä olisi tämä 5 prosentin eh, ehdotus. Tässä nousi esille Ison-Britannian huolet siitä, että siellä vaalipiirit ovat aivan erilaisia. Jostakin paikasta valitaan yksi parlamentin jäsen, vaikkakin vaalipiiri on varsin pieni, ja toisella taas on iso vaalipiiri. Eli se, mitä tapahtuu yhdistyneessä kuningaskunnassa, tapahtuu myös Euroopan unionin tasolla – sitten kun on enemmistösäännöt, niin tilanne on vielä huonompi. Demokratia tarkoittaa myös oikeusvaltion periaatteita. Tätä demokratia tarkoittaa. Jos ei haluta tasapainoista ratkaisua, niin totta kai sitten keskikokoiset maat vastustavat ehdotusta ja se ei tule hyväksytyksi neuvostossa. En sano, että en hyväksy Traskovskin kualtieri ehdotusta. Minusta se on käytännön läheinen. Ainut seikka, jota en voi hyväksyä, ja uskon, että monet maat, jotka kuuluvat tähän keskikokoisten maiden kategoriaan, eivät voi hyväksyä sitä argumenttia, joka on hyvin tekopyhä argumentti, Toisaalta ollaan federalisteja, mutta halutaan federaatio, jossa jotkut maat ovat parempia, suurempia, vahvempia ja saavat parempaa kohtelua kuin muut. Tätä en voi hyväksyä. Emmekä voi hyväksyä ratkaisuja, jotka ovat sellaisia, että niillä on tämä periaate taustallaan. Kiitos. Kiitos sitten Jättenmäki. Kiitoksia kansalaiset no, luulevat että tämä paikkajako on matematiikkaa ja matemaattisen kaavan mukaan mutta jos tämä keskustelu olisi kaikkien kuultavissa niin huomaisivat kyllä että tunteet ovat kuumina ja tämä on vähän muutakin kuin matematiikkaa. minä haluaisin korostaa itse asiassa kahta seikkaa ensinnäkin tätä alenevan suhteellisuuden periaatetta. Sitä on noudatettu tähän saakka ja tässä Lamassuurin mietinnössä nämä periaatteet on hyvin kirjattu ja siinä sanottu. Sitten toinen asia, kun täällä on puhuttu tästä parlamentin koosta, se on nyt määritelty siinä sopimuksessa se ei nyt ilmeisesti kuitenkaan tule sitten keskusteluun, mutta minun mielestäni ei kyllä parlamentin kokoa tule kasvattaa, mutta sehän on sopimuksessa sanottu, mutta ajattelin nyt sanoa tämän kuitenkin. Mutta alenevan suhteellisuuden periaate on todella tärkeä. Grazie anche per la sua chiarezza e Kiitos näistä selkeistä sanoista. Seuraavaksi Hefner. Ja, liebe... Niin, parhaat kollegat. Aivan ilmeistä on ja hyvin huomion arvoista tässä keskustelussa se, että ihan tällaiset perusajatukset äh, demokratiasta ja perustuslaillisuudesta Euroopassa ovat törmäyskurssilla. Siksi meidän täytyy käydä tästä kunnollinen keskustelu ja saada todella aikaan puhdas lopputulos. Minulle tämä alenevan suhteellisuuden perusperiaate ensinnäkään ei ole sellainen, että se on nyt valittu tuosta, vaan se todella ottaa huomioon tilanteen Euroopassa, jossa väestömäärät ja maiden koot ovat hyvin erilaisia. Ja toiseksi, kun tämä periaate sopimuksissa on kirjattu, niin ei se ole tällainen mikään toivottava lähtökohta, josta kuitenkin voi sitten poiketa niin halutessaan. Ei, vaan kyse on periaatteesta, joka on oikeudellisesti sitova ja jota tulee kunnioittaa. Tähän asti, ja tähän on tietenkin sitten omat poliittiset taustansa, jotka kaikki hyvin tietävät, niitä minun ei tarvitse selittää, me, mutta me emme tähän asti ole halunneet löytää selkeää sääntöä, ikään kuin, joka todella myös sokeana, jossa sokeana oikeus toimii katsomatta, kenestä on kyse. Eli tähän asti me emme ole halunneet sellaista ratkaisua, että tämän kokoinen väestö tämän verran paikkoja. Kuitenkin tämä mielestäni olisi tärkeää. Meidän tulisi luopua sellaisista menettelyistä, jotka haiskahtavat joissa meillä on selkeä periaate, mutta sitten kuitenkin tällainen mielivaltaisuus nousee esiin tai että sitä kuitenkin sitten jossain vaiheessa sovelletaan. Kyllä, tässä on äh, hyvin vaikeita poliittisia kysymyksiä, mutta minä en ole missään vaiheessa kuullut mitään oikeudellista tai faktista perustelua sille, miksi tätä periaatetta ei tulisi soveltaa. Kyllä meidän tulisi pyrkiä saamaan aikaan sääntö, malli, kaava, joka on käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa ja jonka pohjalta ei joka kerta kun tulee uusi jäsenvaltio, tulee lähteä neuvottelemaan alusta sitä, että montako paikkaa kullekin jäsenvaltiolle Euroopan parlamentissa kuuluu. Kun tätä keskustelua käydään, niin minua todella järkytti Ängyn ehdotus. En tiedä, vitsailitteko te? Vai teittekö te ihan vakavissanne tuon ehdotuksen? Oliko se vitsi vai olitteko vakavissanne? Koska ihan rehellisesti sanottuna, niin se, että ja valtiot ostaisivat parlamenttipaikkoja. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista kuulen edes ehdotettavan. Olen minä teiltä kuullut hiukan hämmentäviä asioita ennenkin, mutta kuvittelin, että jopa te kunnioitatte tiettyä demokraattista perustaa, mutta näin ei näytä todellakaan olevan. Te, teillä ei ole pienintäkään kunnioitusta demokratiaa kohtaan. Sitten Paolo Rangelille, ehkä tämäkin oli väärinkäsitys ihan en ymmärtänyt, mutta siis Saksan perustuslaki tuomioistuin te Saksassa tilanne on se, että meillä on kyllä otettu huomioon osavaltioiden koko tietyn mallin mukaan, josta sovittiin pitkä aika sitten, ja tämä heijastuu sitten liittoneuvoston kokoonpanoon. Mutta kun nyt tässä puhuttiin Karlsruen äh, päätöksestä, niin, te viittaatte liittoneuvoston liittopäivillähän yksi mies, yksi ääni, mutta joka tapauksessa Saksan perustuslakituomioistuin ei sääntele tätä äh, Euroopan parlamentin paikkamäärää. Jos meillä olisi yksi jäsenvaltio ja yksi ääni neuvostossa ja yksi mies, yksi ääni parlamentissa, niin sittenhän tämä olisi hyvin puhdas, selkeä jako. Mutta kun näin ei nyt ole, niin meidän täytyy molemmilla tasoilla tasapainottaa tilannetta. Te pyritte tässä nyt argumentoimaan tilannetta, joka ei ole mitenkään kestävä mielestäni, että neuvostossa on malli, joka jossain määrin ottaa huomioon jäsenvaltioiden koon. Olen samaa mieltä kanssanne sitä, että jos menisimme ihan puhtaasti kaksikamarijärjestelmään, niin sitten voitaisiin ajatella, että valtiokamarissa joka ikinen valtio olisi samanarvoinen, mutta sitten päinvastoin tämä tarkoittaisi sitä, että e, tässä parlamentissa e, olisi yksi mies, yksi ääniperiaate, ja se olisi kyllä hyvin vaikea toteuttaa, sen kaikki tiedämme. Mutta tässä, tätä keskustelua käydään hiukan nyt voimassa olevien sopimusten ulkopuolella ja se, mitä eri totesi, niin meidän täytyy muistaa sopimukset, eli tietyt määräykset ovat voimassa, muun muassa tämä paikkamäärä 751, joka sopimuksessa näin on lukkoon lyöty ja näin ollen voimassa. Samoin tähän liittyy sitten tämä aleneva suhteellisuus periaatteena. Alenevan suhteellisuuden periaatteeseen voi päästä eri tavoin, jos nyt tällaista kaavaa tai laskentamallia etsitään. Kahdesta mallista tässä valiokunnassa on jo keskusteltu aikoinaan kun puhuttiin vaalilakiuudistuksesta ja eurooppalaisista, eurooppalaisesta vaalipiiristä. Ja haluaisin tehdä selväksi, että minä uskon, että jos alenevan suhteellisuuden periaatetta toteutetaan niin, että se ei johda liian suuriin muutoksiin tämänhetkisissä paikkamäärissä, ja että se saa myös kansalaisten hyväksynnän niin, että myös alenevan suhteellisuuden periaate on kestävä kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden kansalaisten silmissä, niin tämä vaatisi tällaista parabolimallia, laskentamallia, jossa vähitellen koon kasvaessa, väestömäärän kasvaessa, paikkamäärä laskee sulaa pois. Soveltuvana en pitäisi tällaista lineaarista mallia jossa sitten ylhäällä ja alhaalla olisi tällainen sokkeli ja ylhäällä sitten katto, koska tämä ei näin kohtelisi kaikkia samoin, joko se voisi kohdat, johtaa yhden maan paikkamäärien menetykseen, niin kuin tämä niin kutsuttu Cambridgein kompromissi, jota minä en tuolloin voinut hyväksyä. Tai se voidaan laittaa alemmaskin, sitten lähtee paikkoja useammilta, mutta tämä on aina mielivalta.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 ei tässä tarvitse yhtäkään perustuslakituomioistuinta joutua pelkäämään. Ja mielestäni meidän tulee löytää sellainen ratkaisu, jonka hyväksyvät paitsi kansalaiset, neuvosto, parlamentti, komissio, vaan ennen kaikkea myös tuomioistuimet, koska ne pitävät tätä ratkaisua oikeudenmukaisena ja puhtaana. Olen itse asiassa laskenut tätä paikkamäärää tai pyytänyt matemaatikkoja kaikkialla Euroopassa erilaisten parapolimallien pohjalta laskemaan tätä paikkamäärää, koska itse halusin ymmärtää, Miten tämä voidaan tehdä? Mahdollisuuksia on siis useampia, ne ovat hiukan erilaisia, johtavat hiukan erilaisiin paikkajakoihin. Mielelläni toimitan nämä tiedot teille ja olisi mukavaa, jos näiden pohjalta tai muiden ehdotusten pohjalta, jotka ottavat kriteerit huomioon, saisimme aikaan yhteisen ratkaisun. Pieniä eroja tässä nyt vielä on. Halutaan käytännönläheinen ratkaisu, pidän sitä ihan hyvänä, mutta samalla ratkaisun on oltava voimassa pitkällä aikavälillä niin, että myös tulevaisuudessa voidaan käyttää tätä samaa mallia ilman, että siihen tulee puuttua. Kiitos. Allora la parola al presidente Lainen. Kiitos. Ja sitten puheenjohtaja Lainen. Kiitos puheenjohtaja. Oman toimielimen uudistaminen on aina kaikkein hankalinta. On helpompaa vaatia uudistuksia muilta. Ja siksi tämä aihe onkin varsinainen testi siitä, onko parlamentista tullut nyt, tullut nyt aikuinen ja pystyykö se nyt toteuttamaan tällaisia tärkeitä uudistuksia omassa toimielimessään. Euroopan parlamentti on ollut tähän asti hallitusten pallona pelivälineenä sekä paikkajaon että toimipaikkojen suhteen. Näistä ovat äh, valtiot päättäneet. Ja Lissabonin sopimus antaa meille nyt ensimmäisen kerran aloiteoikeuden ottaa kantaa paikkajakoomme siitä, minkälainen sen pitäisi olla. Ja tätä mahdollisuutta emme saa nyt menettää, vaan meidän pitää onnistua tässä. Meidän pitää olla voimakkaita. Kun katsoo parlamentin historiaa, ei hallituksille ollut oikeastaan koskaan kovinkaan tärkeää, kuinka monta parlamenttipaikkaa he saivat, koska parlamentti oli alun perin tällainen neuvoa antava elin. Mutta nyt meistä on tullut lainsäätävä elin, täysimääräinen parlamentti, jolla on budjetti- ja toimivaltaa ja siksi on tärkeää se, miten edustuksellisuudesta pidetään kiinni. Nyt Kroatia pakottaa meidät löytämään ratkaisun tilas, tilanteeseen. Lissabonin sopimukseen on kirjattu alenevan suhteellisuuden periaate, joka on sitova. Se ei ole mikään tavoite, vaan oikeudellisesti sitova periaate. Valmistelukunnassa keskusteltiin hyvin pitkään tästä neuvoston äänten määrittämisestä ja parlamentin paikkajaon välisestä tasapainosta. Tämä on hyvin tietynlainen ominaispiirre juuri EUlle, sui tilanne. Tässä löydettiin kompromissi näiden kahden asian välille. Maailmassa on paljon liittovaltiojärjestelmiä, joihin kuuluu kaksi kamaria ja on erilaisia ratkaisuja. Saksassa tilanne on myös sui generis. Itse olen Saarlandista, jossa on miljoona asukasta. Meillä on kolme ääntä, kun taas Norran Westfalen sen 17 miljoonalla asukkaalla sillä on ainoastaan kuusi paikkaa. Kommentteja mikrofonin ulkopuolelta. Tämä oli siis tilanne Saksassa 48, kun tarvittiin uusi perustuslaki ja konsensukseen todella pyrittiin. 27 ja ehkä 30 jäsenvaltion EU-ssa tilanne on hieman erilainen, mutta sopimus on sopimus. Kaksinkertainen enemmistö ja aleneva suhteellisuus. Ne ovat olemassa. Gualtieri sanoi, että sopimusta ei tässä ole ole muuttamassa, vaan pöytäkirjaa. Ainoastaan pöytäkirjaa. Siitä äänestetään. No niin. Näin, että tässä aleneva suhteellisuus on nyt etusijalla. Ja olisi tärkeää löytää sellainen laskentamalli, joka ottaa huomioon myös tulevaisuuden Kroatian liittymisen jälkeen. En tietenkään kristallipallosta pysty ennustamaan, mutta ehkä tulevaisuudessa on tulevassa, tulemassa vielä Islanti, Montenegro, ehkä muitakin pieniä maita. Valmistelukunnassa ehdotettiin, että vähimmäisluku olisi neljä. Luxemburgilla on kuusi paikkaa, ja merkittävä pääministeri Juncker, niin löytiin lukon kuuden edustajan vähimmäismäärä. Luxemburg ei välttämättä aikaisemmin ollut yhtä painava. Tämä on myös pienempiä maita kuin Luxemburg, esimerkiksi Islanti. Ja on hieman outoa, että edustaja yhdestä pienestä maasta edustaa 60 kansalaista ja suuressa maassa 800 000 kansalaista. Ei, ei tämäkään oikein istu. Tarvitaan siis laskentamalli, joka sopii myös pidemmällä aikataululla. Olemme myös vaarallisen lähellä seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja. Tunteet nousevat pintaan. Eli tarvitsemme käytännönläheisyyttä, mutta myös sellaisen järjestelmän, joka on kestävä pidemmällä ajanjaksolla. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Tämä oli hyvin vakavasti otettava. Ja sitten Grib. Euh, merci, monsieur le président. Beaucoup de... Kiitos puheenjohtaja. Paljon on jo sanottu tässä vaiheessa. Haluaisin oikeastaan kiittää kiittää kahta esittelijäämme käytännönläheisestä, rakentavasta ja realistisesta lähestymistavasta. Toki tässä on taustalla keskustelua varsinaisista aiheista ja olemme kuulleet muun muassa demokraattisesta legitimiteetistä, demokratiasta, kaikista peruskysymyksistä, jotka ovat olennaisia tässä keskustelussa. Tässä vaiheessa, kun otetaan huomioon se, että Meillä on edessämme aivan täsmällinen tilanne. Ja tälle meidän työllemme on hyvin tiukat rajat. Kyse on tulevista kollegoistamme Kroatiasta. Meillä on oltava käytännönläheinen menettely, jota noudatetaan. Tässä vaiheessa Toki on mahdollista käyttää myös jossain määrin luovuutta, mutta kuitenkin tässä voi käydä se, että turhaumia syntyy, mutta merittinä taas on se, että parlamentilla on täsmällinen vankka kanta, joka sitten ilmaistaan ajoissa oikea-aikaisesti. Ja kun kyse on tulevasta valmistelukunnasta, niin siellä varmasti käsitellään myös muita toimielinten tasapainoon liittyviä kysymyksiä. Täytyy olla luovalla tavalla rohkea ja mielikuvituksekas. Kun olemme tässä aivan tietyssä kontekstissa, kunnioitamme alenevan suhteellisuuden periaatetta sellaisena kuin se Lamassur Sevhaan mietinnössä muotoiltiin. Se rajaa meidän työtämme tietyissä jäsenvaltioissa, jotka sitten joutuisivat käymään keskustelua yhden paikan menettämisestä. Siellä varmasti syntyy vaikeita hetkiä, mutta joka tapauksessa tämä, nämä ovat puitteet. Totta kai täytyy kunnioittaa myös perustamissopimuksia. Tämä on meille parlamentin jäsenille totta kai kaikessa työssämme ennakkoehto. Sopimuksia on kunnioitettava. Ja jos nyt lähdettäisiin ehdottamaan paikkojen lisäystä, niin se nyt menisi aivan liian pitkälle. Joka tapauksessa valinnanperäisessä parlamentti uudistuu. Täytyy keskittyä laatuun, viestien laatuun, jota me välitämme eteenpäin, kun otamme huomioon suuren yleisön. Kiitos. Grazie. Kiitoksia ja seuraavaksi rouva Janaku. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä aihe ei ole puhtaasti tekninen. Tämä on erittäin syvällisesti poliittinen. Kun puhutaan Euroopan parlamentin paikkamäärästä ja päätöksistä Koreperissä, niin niillä on se erityispiirre, että pienet ja suuret maat ovat tasa-arvoisia, että järjestelmään kohdistuu uhkaa. Tämä on ihan poliittinen syy. Mutta kun ajatellaan näitä matemaattisia malleja, niin niiden kautta tätä tilannetta voidaan niin kutsutusti parantaa. Ja kun ajatellaan parlamentin kokoonpanoa, jos me muutamme sitä, niin se käynnistää keskustelun myös koreperista. Eli kyse ei ole yksinomaan meitä ja Euroopan parlamenttia koskevasta kysymyksestä. Täytyykö sitten tätä näitä paikkamääriä lähteä muuttamaan. Niin. No nyt pitäisi varmaankin katsoa, mitä tehtiin, kun EU viimeksi laajeni. Tuolloin muutama maa menetti paikkoja. Minun maaltani vietiin tuolloin kolme paikkaa. Ja tämä on kyllä tärkeä asia. Ja kun ajatellaan näitä paikkamääriä. kai se ole niiden mielestä äh, kovinkaan äh, vaikeaa, jolta paikkoja ei mene, mutta sitten kun joltain toiselta menee, niin äh, tämä maa tietenkin kysyy, että miksi me menetämme paikkoja. No toki päätöksenteko tekee neuvosto, mutta kyllä asia on tärkeää luonnollisesti myös Euroopan parlamentin silmissä, eikä tätä yhdessä hetkessä voi toteuttaa. Ei myöskään voi olla niin, että joka kerta te, esitetään uusia vaatimuksia Euroopan parlamentin paikkajaosta. Tuolloinhan myös sen rooli muuttuu ja tuolloin tietenkin poliittinen poliittisestikin se muuttuu. Parlamentin on oltava demokraattinen. Ja, vielen dank. Also ähm, will ein Stück weit dort No niin, kiitos puheenjohtaja. Siis Kollega Rangel, teidän äh, esittämänne äh, perusteet ovat varmasti kansallisesti aivan oikeat äh, ja myös muiden, mutta Euroopan kannalta nämä perustelut eivät ole oikeat. Jos sanotaan niin, että meillä olisi tällainen saksalainen toisen kamarijärjestelmä, niin sitten pitäisi olla myös ensimmäinen kamari Saksan tapaan. Mutta Saksan toisessa kamarissa ei ole yksi mies, yksi ääni, mutta meillä on ehdoton edustusto toisessa kamerissa, siis pienillä mailla nolla ja suurilla vähintäänkin kolme. En tiedä, voitaisiinko tätä näin hyväksyä. Parhaat kollegat, jos nyt joskus me tartumme liiaksi vanhoihin parlamentin päätöksiin. Ennen 2004 äh, täällä todettiin, että halusimme 700 jäsentä, ei 750, 700. Minun mielestäni se olisi ollut oikea määrä. Ja kiitän Gualtieriä, joka on kerran todennut, että äh, tämä aleneva suhteellisuus on äh, tällainen suuntaviiva eikä rouva Chanaku tässä todellakaan mistään mielivallasta ole kyse. Jos meillä on sääntö, jota toteutetaan sokeasti, niin sittenhän jos on vaikka viisi samankokoista maata ja yksi saa yhden ylimääräisen paikan, koska niitä on tässä vielä yksi jaossa, eh, niin eh, sittenhän tilanne vääristyy aivan täysin, koska neljä muuta eivät saa. Ku, voiko joku sanoa, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltio X on seuraavissa vaaleissa 20 prosenttia lisää väestöä, tai jos Y-maassa väestömäärä onkin vähentynyt 30 prosentilla. Voiko joku ennakoida, montako jäsentä jäsenvaltio saa, jos tapahtuu vaikka 40 prosentin siirtymä väestömäärässä? Tai entäpä jos älykkäiden määrä lisääntyy 30 prosentilla? Ei kukaan voi tällaista sanoa, mutta me tarvitsemme säännön, joka on asianmukainen. Äh, ja rouva kollega Le Grip, mielestäni äh, etuna kun toimitaan nopeasti, on se, että ei tule kovinkaan tarkkaa mallia, mutta sitten huono puoli tässä on se, että seuraavalla kerralla ollaan sitten taas samassa jamassa, koska tässä talossa ei näissä asioissa tapahdu ilman aikataulupainetta yhtään mitään. Nolla. Eli kun sitten taas se ensi kerralla olemme hirvittävän turva, turhautuneita ja, ja yritämme saada aikaan jotain, niin niin kuin kollega Lainen totesi, tässä on kyse paljon muustakin kuin vaaleista. Ja nyt ehkä kyse on siitä, että käytetään tervettä järkeä, mutta mielestäni tässä vaarana on se, että poliitikko tekee poliittisen itsemurhan siinä tapauksessa, että lupa allekirjoittaa jotain, kun on kerran pakko. Ja kun ajatellaan, että nyt tarvitaan 14 paikkaa vähemmän, mutta entä sitten 12 vuoden kuluttua ja 17 vuoden kuluttua ja niin edelleen, niin ei kukaan, ei ketään ö, syytetä, jos me olemme tehneet tämän työn nyt kerran. Kollega Hefner, minäkin olen tehnyt näitä laskelmia ja minä olen aika lähellä Daffin päätelmää, mutta tässä on vähän, vähän vaikea tietenkin opettajan oppilaille selittää, miten tämä toimii demokratiavaje on aina vaarana. Ja ehdotus nyt löytää ratkaisu ja sitten siirtymäkauden ratkaisu kaikkia tulevia ta- tapauksia varten, eli sellaiset maat, joilla on korkeintaan 10 prosenttia unionin jäseniä voivat menettää korkeintaan kaksi paikkaa ja sitten maat, joilla on 25 miljoonaa vähintään voivat menettää yhden per vaalit. Eli sitten tässä ollaan aika lähellä Traskowski ja Galtierin ehdotusta, mutta tätä voidaan toteuttaa vuoden 2014kin jälkeen ja lopullinen päätös on vuonna 2029 ja siitähän ei kukaan tiedä, että Eh, minkälainen unioni silloin on ja montako mm, kansalaista on sitten kussakin jäsenvaltiossa tuolloin. Kiitos. E Kiitoksia. Nyt aikaa ei enää juurikaan ole. Tain ja Rangel ovat pyytäneet vielä puheenvuoroa. Ensin Tain. Danke. Ja, ich möchte Kiitoksia. Ensin haluan vielä todeta, että olemme yksimielisiä siitä, että jäsenmäärä ei saa ylittää 751. Itsekin olen laskenut matemaattisia kaavoja ja todennut, että tämä usein johtui myös kansallisista eduista, se mihin tulokseen päästiin. Matemaattista kaavaa, jos sitä käyttää oikein, tämä saattaa johtaa myös siihen, että paikkamäärä ei ole enää 751, vaan ehkä 750 tai 749 äh, tai jopa 8. Ja saksalaisten puolesta voin sanoa, että emme usko, että tässä nyt olisi matemaattinen kaava, vaan perustuslakituomioistuimemme mukaan on aika epäreilua, että ei käytetä tätä yksi mies yksi ääni järjestelmää. Täällä ei puhuta myöskään oikeastaan yhtään siitä, miten työtämme teemme. FDPllä oli viime kaudella seitsemän jäsentä parlamentissa. Itse en ollut mukana, mutta tiedän, että tällä määrällä ei juurikaan voi tehdä tärkeitä asioita. Monet asiat jäävät hoitamatta. Tiedän, että tarvitaan ainakin kuutisen jäsentä, jotta on mitään toimintamahdollisuuksia. Muuten maan edustaminen on hyvin vaikeaa, eikä saa seurattua edes kaikkea sitä, mitä tässä ta- maassa tapahtuu. Kuusi jäsentä on mielestäni minimi määrä, vaikka tämä olisikin haitaksi suurimmille maille. Brittikollega on tässä nyt jo poistunut. Olen Berliinin ja Brandenburgin ensimmäinen liberaaliedustaja. Edustan 5,5 miljoonaa kansalaista. Ainoana liberaalinen tämä on liikaa. Edustan pääkaupunkia, jossa on paljon tapahtumia. Kaikki järjestöt ovat siellä edustettuna. Tilanne on hieman erilainen kuin Saarlandissa Eli eroja on ja ehkä meidän pitäisi puhua myös siitä, että jäsenet velvoitettaisiin todella olemaan useammin paikalla. Minun piti kirjoittaa joulukorteja Juri valiokunnassa. Enkä pystynyt oikein kirjoittamaan nimiä, koska siellä on ainakin 40 jäsentä, jotka eivät ole koskaan paikalla. He eivät ole ikinä näyttäneet naamansa siellä. Ehkä pari kertaa ovat jotkin olleet paikalla. Puheenjohtaja keskeyttää. Voisitteko lopettaa? Vielä Rangel. Jos ne, jotka täällä todella tekevät työtä velvoitensa mukaisesti. Esimerkiksi Marine Le Penia en ole täällä kertaakaan nähnyt, enkä muitakaan edustajia. No, ei ehkä tarvita näin paljon edustajia, jos kaikki hoitaisivat oman leiviskänsä. Kiitos. No, minullakin olisi tässä puheenjohtajana vielä paljon sanottavaa, mutta aikaa ei ole. Pyydän vielä kärsivällisyyttä tul- tulkeilta niin, että Rangel ja Guartieri voivat vielä käyttää puheenvuoron. Aivan lyhyesti. Lyhyt työjärjestyspuheenvuoro Viilandille. Hän puhui tiukasta suhteellisuudesta ja Saksan vaalijärjestelmästä, joka olisi sellainen. Ei pidä paikkaansa. Sekajärjestelmässä voidaan valita henkilöitä jolla ei olisi paikkaa, jos olisi vain tämä suhteellisuussääntö käytössä. Me tiedämme, että Saksan perustuslakikin sisältää ratkaisun siitä, että on tiettyjä jäseniä, joilla kompensoidaan niitä jäseniä, jotka on valittu yksi per vaalipiiri periaatteen mukaan. Ei kyse ole oikeasta suhteellisuusperiaatteesta. Tiedän. No niin. Tämä ei ole siis suhteellinen. Ei se sitä ole. Voin osoittaa sen kyllä teille. Principle is proportionality. Yes, And then you have directly elected. Meillä on suhteellisuus ja suoraan valitut edustajat. Tässä on kaksi tasoa. Kaksi ihmistä puhuu nyt yhtä aikaa, tulkkaaminen on aika hankalaa. And then you have to compensate. Per Ja sitten on kom- kompensoitava. Ja toiseksi, toinen kommentti. Olen havainnut, että monet ajattelevat, että se mitä Gualtieri sanoo on periaate. Periaatehan on oikeudellinen kriteeri, juridinen kriteeri, mutta ei se ole mikään säännönomainen määräys. Te tiedätte hyvin, että saksalainen oikeusrakennelma sisältää nämä kaksi ajatetta, periaatteet ja toisaalta normit, määräykset. Se, mitä Gualtieri sanoo, ei ole tällainen anglosaksisen mallin mukainen periaate, vaan hän puhuu periaatteista, joihin voi olla poikkeuksia. Normeihinhan ei poikkeuksia ole. Eli metodologian, metodologian näkökulmasta kehotan teitä lukemaan sen. No niin, ennen kuin annan puheenvuoron Tarkovskille, hän e- ja ehkä Gualtierkin haluaa käyttää vielä puheenvuoron niin lyhyesti, ennen kuin kaikki poistuvat paikalta, sanon, että ensi kerralla. Tästä on tarkoitus keskustella 21. tammikuuta. Toivottavasti meillä silloin on todellinen mietintöluonnos käsissämme. Tarkovski loppupuheenvuoro. Have to have a... vain sanoa, että meidän täytyy järjestää akateeminen seminaari, taikka joidenkin jäsenten pitää mennä pitkälle kahville keskenään. On ihan mahdotonta vastata kaikkien huolenaiheisiin. Me tiedämme kaikki, että kysymys on vaikea. Jos aiomme täysin uusia järjestelmän, toki sitä voidaan yrittää, niin tämä pitäisi toteuttaa valmistelukunnassa. Ja sitten kaikkien jäsenten näkemykset otetaan huomioon. Nyt on löydettävä käytännönläheinen ratkaisu tämän hyvän lämmittelyn jälkeen. Ensi vuonna voimme sitten istua rauhassa alas ja saada aikaiseksi ehdotuksen neuvostolle. Emmekä lähde aukaisemaan Panduran lippaita, niitähän on monta. Hyvää joulua, Pahoittelen että joudun poistumaan. Gualtieri, mä... Kiitos vielä Gualtieri. Niin, kolme asiaa selvennykseksi. Ensinnäkin toimielinten edustuksellisuus ja niiden suhteellisuus sikä historiasta, ja tätä pitää kunnioittaa jatkossakin. Jokaisessa maassa on historiallisia elementtejä, jotka kuuluvat tähän nykyrakenteeseen. Eli on selvää, ja olen yhtä mieltä Rangelin kanssa. Siitä, että meillä on alenevan suhteellisuuden periaate, sitä pitää kunnioittaa. Näin on, se on periaate. Yksi näistä kahdesta periaatteesta, eli siitä, että isoilla mailla pitää olla enemmän paikkoja, Jos tätä kirjaimellisesti kunnioitettaisiin, millään kahdella maalla ei siis voi olla sitten samaa määrää. Eli jo tämä osoittaa, että tämä on ainoastaan periaate, ei se sääntö, jota noudatetaan. Mutta alenemaa suhteellisuutta pitää noudattaa. Ja toiseksi, on selvää, että meillä ei ole puhdasta suhteellista järjestelmää neuvostossa – ei parlamenttia miksikään senaatiksi tässä tarvitse muuttaa suhteessa väestöön ja niin edelleen. Ei tässä olla menossa mihinkään suhteellisen neuvoston. Eli meilläkin pitää olla kyllä jonkinlainen suhteellisuusperiaate. Meillä on tämä aleneva suhteellisuus. Ja kolmanneksi, ei ole totta, että voimme tehdä jakoja klustereiden kesken niin, että suuret valtiot hoitavat homman. Laamasuuden ehdotus sanoo selvästi, että koko harukkaa pitää käyttää hyväksi. Emme usko, että Saksan paikkamäärä voidaan vähentää alle 96 paikan. Eli varmasti tarvitaan käytännönläheinen lähestymistapa, aivan kuten Viilan sanoi, meillä pitää olla tietty suunta. Tämä parabolinen malli, se sopii kyllä minullekin, mutta nyt ei ole oikea hetki ottaa käyttöön tätä parabolista kaavaa. Mietinnössä rajoittuisin käyttämään käytännönläheistä lähestymistapaa, niin, että suhteellis- alenevaa suhteellisuutta sovelletaan mahdollisimman pitkälti, pitkälti sitä ei ehkä sataprosenttisesti voida soveltaa, kuten sanoin. Ja syytkin jo sanoin. Kiitoksia, kiitos kaikille tästä vilkasta keskustelusta. Kiitos myös tulkeille, kiitos. Ja kaikille hyvää joululomaa. No, voitte jo omissa ollessanne pohtia näitä asioita eteenpäin. Kiitos.